aikatauluun ja puheaikoihin. Hyvä. Kaikki ovat nyt asettautuneet paikoilleen. Nyt aloitamme kokouksen kakkososan. Nyt on kyse ihmisoikeuksista kaikille kohti eurooppalaista vammaistrategiaa 2020-2030 on aiheena mukaan luettuna osallistava EUn budjetti. Tämä on tämän kakkososuuden otsikko. Täällä on hyvin suuri määrä puhujia paikalla. Samoin yhteispuheenjohtaja Günther Ankar. Hän on EDFn, eli Euroopan vammaisfoorumin johtokunnan jäsen. Hän johtaa kokousta myöhemmin. Ennen kuin aloitamme, kerron hieman enemmän siitä ehdotuksesta tai mietinnöstä, joka viime viikolla parlamentissa hyväksyttiin erittäin suurella enemmistöllä. Siinä oli kyse eurooppaisesta vammaisstrategiasta. Tämä on erittäin tärkeä asia teille kaikille. Siinä tarkasteltiin erinäisiä aiheita, yhdeksän, kahdeksan aihetta yhteensä. Siinä käsiteltiin meidän kahdeksan prioriteettiamme, jotka liittyvät esteettömyyteen, osallistamiseen, tasavertaisuuteen, työssäkäyntiin, koulutukseen ja ammattikoulutuksen sosiaaliseen suojeluun, terveyteen ja viimeinen aihe oli ulkomaan suhteet, suhteet kolmansiin maihin. Nämä olivat meidän kahdeksan tärkeintä prioriteetteemme tuossa mietinnössä. Tämä oli erittäin laaja-alainen mietintö. Erittäin tietoisesti valitsemme nämä aiheet. Mietinnössä käsitellään asioita yhdessä Euroopan vammaisfoorumin kanssa ja myöskin Kuuren liitto ja Sokeiden näkövammaisten liitto ja eurooppalainen autistiliitto ja Mental Health Europe olivat mukana laatimassa tätä mietintöä. Mukana oli monia suuria eurooppalaisia vammaisalan järjestöjä ja tietysti myöskin kansallisten viranomaisten edustajat olivat mukana mietinnön takaraportin kirjoittamisessa. Teidän avullanne ja teidän panoksenne avu ansiosta nyt saatiin erittäin laaja-alainen raportti, tyhjentävä raportti aikaan. Kiitän myöskin Euroopan parlamentin kaikkia puolueryhmiä ja suurta enemmistöä, joka sen hyväksyi. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja. Tämä haluaa var- varmistaa sen, että ei aina mennä yli siitä, missä rima on matalimmallaan, vaan komissio ja jäsenvaltiot saavat kehotuksen tehdä lisää työtä tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi ja tasavertaisten oikeuksien varmistamiseksi vammaisille. Euroopassa on suuri määrä ihmisiä, vammaisia ihmisiä, jotka törmäävät jatkuvasti esteisiin ja aivan usein he jäävät muista jälkeen. Tämä mietintö syntyi teidän avullanne. Ilman teitä se ei olisi syntynyt. Siinä on monia suosituksia ja monia kannustimia, jotka pitäisi toteuttaa teidän jokaisen jokapäiväisessä elämässänne. Teitä tarvitaan teidän maine, maidenne viranomaisten suuntaan täytyy ottaa yhteyttä ja muistuttaa heitä siitä, että Euroopan parlamentissa hyväksyttiin tämä mietintö, joka koskee vammaisia ihmisiä. Siellä on mukana hyviä, hienoja ehdotuksia ja teidän tehtävänne on lobata sen puolesta, se pistetään täytäntöön. Muuten se jää pelkäksi paperitiikereksi eikä mitään tapahdu. Rova komission jäsen, rova Täissen, toivon, että tekin teette yhteistyötä meidän kanssamme ja saatte aikaan muutoksen. Tämä on kauan kaivattu muutos ja nyt annan puheenvuoron Rova Ankarille. Vad bien dam som kungi. Vad bien dargie koegi. Vad bien Hyvät kollegat, ystävät, kaikki te, jotka olette tänne kokoontuneet, keskustelemaan asiasta, jotka ovat niin tärkeitä kaikille, kaikille vammaisille. Minä pidän siitä lauseesta, jonka kuulin, jota herra Tajani käytti. Hän sanoi, me puhumme eurooppalaista arvoista, vapaudesta, mutta saman aikaan, mutta me puhumme myös samaan aikaan konkreettisista toimista – niin, että nuo arvot, jotka ovat meille niin tärkeitä, muuttuvat todeksi. Todeksi, ei todeksi jollekulle, vaan todeksi kaikille, jotka asuvat Euroopan unionissa. Siksi tässä päivän keskustelussa, joka koskee Euroopan vammaistrategiaa, me haluamme, että kaikki puolueet – toimivat yhdessä. Meillä on puolueita, ammattiliittoja, vammaisten edustajia täällä. Ja tämä on askel oikeaan suuntaan. Me siirrymme kauniista sanoista kourin tuntuviin toimiin, toimiin, jotka tuntuvat eu tasolla, jossain Br- Brysselissä, mutta myöskin – toimiin, jotka tuntuvat kansallisella tasolla EU-ssa, Belgiassa, Brysselissä ja minun tapauksessani Latviassa, josta minä olen kotoisin. Me tarvitsemme rakenteistettua, strukturoitua vuoropuhelua niin, että joka, jokainen, jokaisella taholla, kansallisella tasolla – paikallisella tasolla, EU-tasolla pystyy osallistumaan politiikan muuttamiseen tavalla, joka ottaa huomioon vammaiset ihmiset niin, että YK on yleissopimus muuttuu eläväksi elämäksi, niin ettei sitä vaan ratifioida ja panna mappiin hyllylle, vaan niin, että ihmiset voivat elää elämää inklusiivisella tavalla, riippumatta siitä, mikä on kotimaa. Pitkille puheille ei ole paljon aikaa, joten aloitetaan paneelikeskustelu. Dank u wel. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, Rova Anka. Nyt ilomielin annan puheenvuoron Euroopan komission jäsenelle Marian Taisenille. Olkaa hyvä, rouva komissaari. Thank you well, uh, Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, olen erittäin iloinen siitä, että olen täällä tänään Euroopan parlamentin neljännessä vammaiskokouksessa. Tämä on erittäin hieno tapa päättää juhlavuosi Euroopassa ja myöskin kyse on juhlavuodesta Euroopan vammaisliikkeen piirissä. Aloitin vuosi sitten, kun julimme kymmenettä YK yleissopimuksen vuosipäivää, yleissopimuksen joka koskee vammaisten oikeuksia. Tuo oli erittäin suuri ylpeyden aihe ja merkittävä saavutus, koska ensimmäistä kertaa ihmisoikeusyleissopimus hyväksyttiin Euroopan unionissa. Euroopan unioni siihen liittyi. Nyt kun katsomme taaksepäin 60 vuotta eurooppalaista integraatiota ja vaadimme syrjimättömyyttä mukaan Euroopan yhteisön perussopimuksiin jo 20 vuotta sitten, ja samalla juhlimme Euroopan vammaisfoorumin 20 vuosipäivää. Haluan siellä kerran onnitella EDF, koska teidän ansiostanne vammaisten ihmisten, miesten ja naisten ääni kuuluu selkeästi ja voimakkaasti Euroopan tasolla. Viime torstaina puhuin täysistunnossa, parlamentin täysistunnossa, johon Helkakin viittasi. Sillä puhuttiin edistyksestä, että oli saatu aikaan Euroopan vammaistrategian osalta 2010-2020 vuosina. Totesin, että vuoteen 2020 mennessä arviolta yksi eurooppalainen viidestä tulee kokemaan jonkinlaista vammaisuutta. Sanoin, että Haasteet, joita me edessämme, eivät suinkaan pienene päinvastoin, ja että meidän täytyy jo nyt ryhtyä pohtimaan sitä, kuinka Eurooppa voi toteuttaa YK yleissopimusta vuoden 2020 jälkeen. Minä uskon, että tämä tämänpäiväinen konferenssi tarjoaa jo loistavan tilaisuuden tehdä juuri näin. Kaikki mukaan ottava kasvu ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tärkeässä asemassa komission agendalla. Teemme ankarasti töitä sen varmistamiseksi, että kukaan ei jää muista jälkeen – ja mitä vammaisiin tulee. Vähintäänkin kolme sitoumusta vie meidän toimiamme eteenpäin. Ensimmäinen sitoumus. Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa meillä on oikeudellinen velvoite rakentaa Eurooppaa, joka vastaa YK yleissopimusta toiseksi. Kaikki kolme eurooppalaista poliittista instituutiota ovat yhdessä antaneet julistuksen, jonka myötä pyritään luomaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Sitä tukevat Euroopan talouden sosiaalikomitea ja alueiden komitea. Kyse on vahvasta yhteisestä sitoumuksesta, jotta kaikkien oikeudet ja tasavertaiset mahdollisuudet voidaan varmistaa, mukaan luettuna tietystikin vammaisten oikeudet. Kolmanneksi, olemme liittyneet että pyrimme toteuttamaan YK on kestävän kehityksen tavoitteita. Siellä suoraan mainitaan myöskin vammaiset ihmiset noissa sito- tavoitteissa. Euroopan vammaisstrategia ohjaa meitä, kun me pistämme YK yleissopimusta täytäntöön. Viime helmikuussa komissio julkaisi yksityiskohtaisen kertomuksen meidän edistyksestämme, jota toistaiseksi on saatu aikaan. Se osoittaa, että vammaisilla ihmisillä on paljon suurempi vaara joutua syrjäytyneeksi kuin muilla ihmisillä. Työllisyysaste Euroopassa on 71 prosentin tasoa. Yhä useampi ihminen on töissä, mutta vammaisten työllisyys on 48 prosentin luokkaa. Vain 27 prosenttia on saanut keskiastetta korkeamman koulutuksen ja yksi kolmesta vammaisesta on varsiutua köyhyyteen. Me emme voi hyväksyä tällaista tilannetta. Euroopan tar- Eurooppa tarvitsee myöskin teidän osaamistanne. Toisaalta eurooppalainen toiminta on saanut aikaan parannuksia. Euroopasta on tulossa esteettömämpi. Verkkoon esteettömyyttä koskeva direktiivi ja pääsy julkisiin verkostoihin ja ää, äh, on yksi tavoite. Marrakeshin yösopimus mahdollistaa sen, että yhä useampi julkaisu ja kirja on esteetön. Lisäksi esteettömyyttä koskevia sääntöjä on liikennepuolella, teleliikenne, lainsäädännössä ja myöskin tarjouskilpailujen yhteydessä otettu käyntiin. Toivottavasti vihdoinkin voidaan hyväksyä myös minun ehdotukseni eurooppalaiseksi esteettömyyslainsäädännöksi. Huomisessa neuvoston kokouksessa tulen vahvasti muistuttamaan ministeritä siitä, että tästä laista täytyy tehdä totta. Toinen osa-alue, jolla Eurooppa saa aikaan muutoksia, on vapaa liikkuvuus potilaiden parempi riikkuvuus, rajat ylittävää terveydenhoitoa koskeva lainsäädäntö, eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönotto. Tämä on pilottihanke, jota tullaan arvioida, arvioimaan ensi vuonna. Enemmän oikeusvarmuutta silloin, kun on kyse pitkäaikaishoivasta ja sen koordinoinnista ja erityistarpeista. On myöskin puhuttu, kun on kyse Erasmus Plus-vaihto-ohjelmasta. Nämä, hyvät naiset ja herrat, ovat muutama esimerkki, jotka osoittavat, mitä lisäarvoa eurooppalaisella toiminnalla on. Hyvin paljon täytyy vielä työtä tehdä. Me tiedämme tämän ja ymmärrämme sen. Meidän täytyy ryhtyä pohtimaan tulevia tavoitteita eurooppalaisesta vammaistrategiaa varten. Me tulemme ottamaan huomioon ne johtopäätökset, joita YK-komitea on tehnyt. Otamme huomioon niin ikään hiljattaiset Euroopan parlamentin päätöslauselmat muun kannalta viime viikon päätöslauselma, johon Helka Stevens viittasi. Ja tärkeimpänä asiana on se, että otamme huomioon myöskin teidän näkemyksen ja kannanottonne. EDFn motto on, että ei mitään teistä ilman teitä. Teidän äänenne täytyy saada kuuluviin tässä keskustelussa. Me tulemme järjestämään myöskin julkisen kuulemisen, jonka kautta saadaan suoraan teidän näkemyksenne otetuksi huomioon. Seuraava osastava kasvua koskeva raportti on tulemassa keväällä 2018. Hyvät naiset ja herrat, tämä valmistelutyö on erittäin tärkeää. Meidän täytyy valmistaa maaperä seuraavalle komissiolle, jotta se voi omaksua uuden, uuden strategian. Tarvitsemme vahvan, hyvän, kunnollisen arvioinnin siitä, mitä Eurooppa on tehnyt, ja selkeästi täytyy myöskin ymmärtää, mitä Euroopan täytyy vielä tehdä. Eikä pidä myöskään unohtaa toista erittäin tärkeää asiaa, talousarviota, budjettia. Yli 268 000 osallistujaa, jotka ovat vammaisia, on pystynyt osallistumaan jo rakennerahaston varojen käyttöön mukaan luettuna niiden varojen käyttöön, jotka liittyvät tärkeisiin palveluihin, jotta ihmiset voivat elää, asua omissa asunnoissaan riippumattomasti muista. Neuvoston johtopäätökset liittyvät omaehtoisen asumiseen tullaan hyväksymään EPSCON neuvostossa, yhdistäisyyden neuvostossa huomenna. Tietystikin aina kun on kyse rahasta, tilanne on monimutkainen. Tänä päivänä tilanne on vielä hankalampi kuin muutoin, koska Brexit tulee vaikuttamaan mahdollisesti Euroopan unionin talousarvion suuruuteen. Kun tarkastellaan määrärahoja vuoden 2020 jälkeen, niin mitä minun tulee? Nyt ei pitäisi antaa yhtään euroa vähempää kuin nyt sosiaalisiin asioihin. Jokaisen euron pitäisi tulla käytöksi niin, että ihmisten elämänlaatu paranee. Haluan sellaisen budjetin, joka investoi ihmisiin, ja joka tukee eurooppalaista sosiaalisten oikeuksien pilaria ja sitä eteenpäin ja vastaa niitä vaatimuksia, joita Niitä vaatimuksia on mainittu YK sopimuksessa. Toivon mukaan voin luottaa näissä pyrkimyksissä Euroopan parlamentin tukeen. Vielä lopuksi, hyvät naiset ja herrat, haluaisin sanoa seuraavaa. Vain yhdessä me voimme rikkoa raja-aitoja ja esteitä Euroopassa poistaa. Olen tullut tänne nyt kuuntelemaan. Hienoa, että mukana myöskin Euroopan parlamentin jäseniä, eli sidosryhmiä ja muita ryhmiä muka, mukana keskustelussa. Nyt jään ilomielin odottamaan keskustelua, joka tästä kehte, kehkeytyy. Kiitoksia. Ja onnea eh, komaisruna taas. Seuraava puhuja on Euroopan parlamentin vammaisyhteisryhmän varapuheenjohtaja Rova Marian Harkin. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Ja eh, saanko ensinnäkin toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki Euroopan parlamenttiin ja kiittää teitä siitä, että tulitte tänne tänään, koska se antaa meille mahdollisuuden eh, keskustella kanssanne, mutta eh, erityisesti antaa meille mahdollisuuden kuunnella, mitä teillä on sanottavana, koska sen, minkä minä tiedän varmasti, äh, on se, että ne, joilla ei ole vammaa tai joilla ei ole ähm, läheistä perheenjäsettä, joka on vammainen, heillä ei ole minkäänlaista näkemystä siitä, mitä vammaisuus tarkoittaa päivä päivältä, äh, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta. Ja minä opin tämän asian vasta vähän aikaan. Minä, Ähm, vaikka olen äh, vammaisuus, vammaisinterryhmän äh, puheenjohtaja ollut jonkin aikaa, minä ensi, vasta tänä vuonna ensimmäistä kertaa palkkasin vammaisen äh, pyörätuolin käyttäjän. Ja vasta palkkaamalla tämä nuori nainen me ymmärsimme, kuinka Eh, kuinka vähän esteettömyyttä on otettu huomioon tässä kaupungissa. Hänen asuntonsa, jonka hän vuokrasi, sen piti olla esteetön, mutta se ei ollut. Onneksi saimme sen eh, korjattua. Ilman eh, henkilökuntaa, joka auttoi tätä nuorta naista liikumaan täällä parlamentissa. Hän ei olisi varmaan voinut tehdä työtään, joten tämä nuori nainen opetti minulle ja henkilökunnalleni er- erittäin tärkeän asian. Vaikka teemmekin hyvää työtä täällä ja kiitän komission jäsentä, joka on tehnyt erinomaisia ehdotuksia. Helga Stevens on vasta vähän aikaa sitten laatinut e- erinomaisen vammaisuusstrategian. Vaikka me teemmekin kaikkea tätä, niin olemme kuitenkin jonkin verran etäällä asiasta ja vasta sitten, kun on omakohtaista kokemusta, ymmärtää, mistä on kyse. Minä en halua puhua nyt liian kauan lainsäädännöstä, koska olette varmaan siitä jo jonkun verran kuuletkin, mutta en halua vähätellä sen merkitystä, että on vammaisuus valtavirtaistetaan lainsäädäntöömme, koska muuten sellaiset asiat kuten YK vammaisyleissopimuksen ratifioiminen ovat asioita, joilla ei ole mitään merkitystä. Minä en halua puhua tästä, koska monet muut ovat puhuneet siitä. Minä haluan lyhyesti puhua vain kahdesta asiasta. Vammaisinterryhmän varapuheenjohtajana haluan vain kertoa teille lyhyesti muutamasta asiasta, joita työstämme tällä hetkellä. Ja tässä yhteydessä haluaisin sydämestäni kiittää Euroopan vammaisfoorumia, joka antaa tukea, ohjausta eh, ja apua eh, vammaisinterryhmälle. Se luo ne puitteet, jonka sisällä toimimme ja heidän eh, tukensa on todella arvokasta. Mutta interryhmässä tällä hetkellä asialistamme huipulla on YK vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano – ja e, tiedän, että täällä on nyt kollegoita ympäri e, Eurooppaa paikalla, mutta haluan nyt tässä mainita Irlannin, koska me olemme viimeinen e, maa Euroopassa, joka ei ole vielä YK yleissopimusta ratifioinut. Ja haluaisin nyt, että tänään tästä parlamentista lähtisi vetoomusta ainakin minulta, että Irlanti ratifioisi tämän vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen juuri nyt. mutta tietenkin me kaikki tiedämme, että kyse ei ole pelkästään ratifioimisesta, kyse on myös täytäntöönpanosta. Ja viimeisen kahden vuoden aikana meillä oli päätelmät siitä, kuinka hyvin olemme asiassa edenneet näissä Euroopan toimielimissä. Ja sen pohjalta Euroopan parlamentti on tehnyt kovasti työtä, jotta tämä olisi todellista eikä pelkästään sanahelinää. Ja historiallista on se, että tämä oli ensimmäinen kerta, että ihmisoikeus sopimus elin antoi suosituksia Euroopan parlamentille ja nyt meidän tehtävämme on varmistaa, että täytäntöönpano jatkuu. kyse on ihan yksityiskohdista. Esimerkiksi täytyy tarkastella budjetteja, aikatauluja, on valvottava edistystä, seurattava sitä. Ei tämä ole asia, joka toteutetaan ja sitten se unohdetaan. Työtä on jatkettava. On muitakin ajatuksia tai tavoitteita, joita meillä on interryhmässä. Yksi niistä on se, että taata vapaa liikkuvuus. Me kaikki pidämme sitä itsestäänselvyytenä, mutta jos on vammainen, niin silloin on erittäin tärkeää, että saa esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan. Ja asioita, joita voimme tehdä täällä parlamentissa on esimerkiksi, että varmistamme, että jotkut ohjelmat, joita meillä on, Erasmus tai nyt puhumme eurooppalaisten solidaarisuusjoukoista, meidän on varmistettava, että nämä ohjelmat ovat sellaisia, että nuoret voivat rajatyttävästi osallistua niihin. Sitten meillä on monivuotiset rahoitusnäkymät, budjettimme. Osittain teimme sen viime kerralla, mutta tällä kerralla meidän on todellakin varmistettava, että kaikki meidän toimemme ja ohjelmamme ovat mm, tarkastettuja vammaisuuden näkökulmasta. Meidän on varmistettava se seuraavassa budjetissamme. Ja sitten olemme halunneet varmistaa, että osa Euroopan parlamentin kokouksista olisi esteettömiä. Tässä haluan mainita Helga Stevensin, koska hän on ollut aivan erinomainen esimerkki ja hän on opettanut hyvin paljon meitä tässä asiassa. Ihan viimeinen kommenttini tänä aamuna on se, että kello 12 tänään yhdessä Evelin Gebhardin kanssa, joka on parlamentin varepuhemies joka vastaa IT-kysymyksistä. Me osallistuimme er-, erään elokuvan, elokuvan näytökseen ja sen elokuvan tekivät parlamentin IT-henkilökunta. He osoittavat, millaisiin ponnisteluihin henkilökunta on ryhtynyt digitaalisen esteettömyyden takaamiseksi kollegoille ja kollegat ovat tässä se tärkeä sana, koska joskus ajattelemme, että vammaiset ovat jossain tuolla ulkopuolella, mutta itse asiassa he ovat meidän kollegoitamme, koska usein unohdamme sen, että kuka tahansa voi missä tahansa elämässä vaiheessa olla vammainen. Ja henkilöstöosasto parlamentissa on tehnyt kovasti työtä, jotta saataisiin ähm, Äh, asumus, äh, asunmahdollisuuksia, äh, teknologista apua ja muuta kollegoille. Tämä elokuva on, pitäisi kaikkien nähdä, kun me laadimme lainsäädäntöä, meidän täytyy olla itse esimerkkinä. Ja tämä elokuva päättyy kysymykseen, entä sinä? Mitä sinä voit tehdä? Tämä on kysymys, johon meidän kaikkien täytyy vastata. Kiitoksia. Dank wel, collega Paljon kiitoksia kollega Haakin. Ja nyt ohjelmassa on pieni muutos. Ja kysyisin, ovatko kaikki tyytyväisiä tekstitykseen? Jos te istutte huonossa paikassa ja ette näe tekstitystä, voimme löytää teille uuden paikan, jossa näette tekstit paremmin. Älkää kärsikö hiljaisuudessa. Ja nyt antaisin puheenvuoron herra Vardakastanikselle. Hänellä on tiedonanto. Ja hän on parhaassa asemassa sen tehdä. Kiitos. 2015 lokakuun lopulla komission jäsen, joka minun vieressäni, tuli meidän EDFn johtokunnan kokoukseen. Brysselissä meillä oli ollut kokousta jo tunnin verran ja kysyin häneltä, koska komission esteettömyyslainsäädäntöehdotus julkistettaisiin. Hän sanoi tämän vuoden joulukuussa – Helgassa julkistettu. Ja näin se oli. 2015 joulukuun toinen teksti julkistettiin. Ja minä sanoin, että kun olen pitkään ollut Euroopan asiassa mukana, harvoin paljon nähnyt, että joku komission jäsen tekee mitä sanoo noin tarkkaan. Tämän vuoden syyskuussa parlamentti hyväksyi kantansa koskien Euroopan esteettömyyssäädöstä Accessibility Actia. Ja tänään komission jäsen tässä kertoo minulle, että toivottavasti neuvosto hyväksyy niin sanotun yleisen lähestymistavan suhteessa tähän lainsäädäntöön. Me haluamme, että ne, neuvosto huomenna viipymättä hyväksyisi yleisen lähestymistapansa Accessibility Actiin esteettömyyssäädökseen. Mutta ennen kuin se hyväksytään, halusin sanoa kaksi asiaa. Rova komissaari on täysin samaa mieltä kanssanne, että me tarvitsemme vankan ja kattavan eurooppalaisen vammaisstrategian, 2020-2030 kaudelle YK vammaisyleissopimuksen täytäntöön Ja meillä on teidän tukenne siihen ja ennen par- parla- komission kauden loppumista sen pitäisi jättää ehdotus seuraavalle komissiolle. Jos seuraava komissio vasta tekisi ehdotuksen strategiaksi, siinä tärvääntyisi pari vuotta. Toiseksi me haluamme juhlistaa Euroopan unionin siitä, sen vuoksi, että kymmenen vuotta sitten Euroopan parlamentti ratifi hienot sopimuksen. Ja me haluamme, että vuodessa 2021 tulee Euroopan vammaisvuosi uudestaan. Ja tämä ei ole mikään seremonia. Me haluamme, että me haluamme päätöksentekijät, yhteiskunnan itsemme mukaan, kun uusi strategia, uuden strategian aika koittaa, uusi aika koittaa, me haluamme liputtaa myönteisesti Euroopan tekemistä esteettömäksi, ei ainoastaan sen infrastruktuurin esteettömyyttä, vaan me haluamme, että meillä on pääsy oikeuksiin. Oletteko samaa mieltä, että me pyydämme huomenna, että neuvosto ei enää viivyttele huomenna? Okei, okay, thank you very much. Thank you, Helga. Kiitos, Helga. Thank you. very much. Dank wel. De... Kiitoksia paljon. Fasta Cardanis teidän viestinne oli erittäin selkeä. Nyt jatkamme ohjelman käsittelyä. Aika on kovin vähän, joten pyydän, että kaikki pitää puheaikaan, koska muuten muilla ei ole tilaisuutta enää loppuvaiheessa puhua. Seuraava henkilö, joka saa puheenvuoron, on rouva Emily O'Reilly. Euroopan yhteisön oikeusasiamies, olkaa hyvä. Chairperson. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kunnianarvoiset Erpan vammaisfoorumin jäsenet, arvoisat vierat, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi kiittäisin järjestäjiä siitä, että kutsutte minut tähän tärkeään tapahtumaan EUn vammaissopimuksen seurantakehikon jäsenenä. Edellinen vammaisparlamentti pidettiin vuonna 2012 ja se markkeerasi YK sopimuksen ratifiointia EUssa. Se oli lupaus, mutta vaativa aika. Ihmisoikeussopimuksen piti muuttua eläväksi. Tämä prosessi on erittäin vaativa ja se on erittäin selkeä minulle irlantilaisena, koska Irlanti, kuten Mearin juuri mainitsi, on viimeinen EU-maa, joka ei ole vielä ratifioinut sopimusta, mitä kovasti pahattelee. YK on sopimuksen komitean suositukset EUlle antavat käytännön suuntaviivoja sen suhteen, miten pitää edetä, pitää aidosti omistautua vammaiskysymykselle ja silloin sanan pitää muuttua käytännön toimiksi, jotka voidaan havaita ja mitata tavoiksi, joilla ihmisten vammaisten kyky, mahdollisuus osallistua samalta pohjalta kaikkiin elämänsä piirteisiin tulee täysin kunnioitetuksi ja toteutuu täysin. Ja oikeusasiamies on lähinnä valitusvetoinen toimia. Meillä on paljon vammaisuuteen liittyviä valituksia, kuten EU-rakennusten esteettömyys, ää, vammaisten lasten vakuutusvaatimukset, e, viittomatulkkaus EU-rahoittamissa tapahtumissa ja osallistuminen EU-rekrytointiin ja kilpailuihin. YK komitean loppukommentit ovat suunnilleen strategista työtä. Ja annan nyt muutamia äskettäisiä esimerkkejä. Vuonna 2016 komitean havaintojen vuoksi ja valitusten jälkeen aloitin strategisen tutkimuksen, miten vammaisia kohdellaan EUn sairaskassassa, ISISS, miten se noudattaa vammaisopimuksesta täyden korvauksen sairaudesta – voi saada, jos on vakava sairaus. Mutta on neljä kriteeriä, jotta voidaan luokitella vakavasti sairaaksi. Ja siihen kuuluu se, että elinodote on laskenut. Olen kertonut komission puheenjohtaja ja Junckerille, että tämä lääketieteen lähestymistapa vammaisuuteen ei ole sen YK vammaissopimuksen sosiaalisen mallin mukainen. Monet vammaisuudet eivät välttämättä rajoita ihmisten e- odotettua elinikää, mutta ne aiheuttavat paljon kustannuksia, lääkekustannuksia, palveluiden kustannuksia, joita vaaditaan, jotta voi täysin ja tasavertaisesti ottaa osaa yhteiskuntaan. Aloitin kohdistetun kuulemisen, johon EUn vammaiset työntekijät ja heidän järjestöt voivat osallistua. Näihin järjestöihin kuulemassa ihmisiä, joiden perheenjäsen on vammainen, ja Euroopan vammaisfoorumien mukana. Ja tähän mennessä olemme jo suositelleet sitä, että komission pitäisi identifioida, ovatko, vammais, ovatko sairauskassan sopimukset yhdenmukaisia, YK-sopimuksen mukaisia, ja ne pitäisi muuttaa. Jos ne eivät ole, pitäisi myös luoda lista, joka ei ole kattava avustavasta teknologiasta, ja sen, että täytyy kuunnella EUn vammaisia työntekijöitä jatkuvasti, että nähtäisiin, minkälaisia vaikutuksia sairaskassan päivittäisessä soveltamisessa on ja sosiaali tuessa, jota vammaisille annetaan. Komissiolla meillä on myös huolia EU-toimielimien verkkosivujen saavutettavuudesta. Ja viime vuonna meistä oli myönteistä, että julkisen sektorin verkkosivustojen esteettömyydestä hyväksyttiin lainsäädäntöä, vaikka tämä ei koske EU-instituutioiden verkkosivuja ja verkkosovelluksia. Sen täytyy kuitenkin, niin täytyy kuitenkin kunnioittaa näitä suosituksia. Ja pari kuukautta sitten aloitin sen tutkimuksen komission verkkosivuista ja verkkopalveluista. Ja lokakuussa komissio sitoutui joukkoon toimia mukaan lukien pilottiprojektin tietyillä sivuilla. Me olemme portaalilla Euroopan portaalilla, jos tarvitaan selkokielistä tietoa ja verkkoesteettömyyskurssit ovat pakollisia henkilökunnalle. Oikeusasiamiehen olen, olen seurannut hyvä, hyviä käytänteitä. Me tarjoamme selkokielistä neuvoa kaikilla EU-kielillä. Meillä on ulkopuolinen tarkastaja, joka on varmistanut, että verkkosivumme noudattavat VCAG-suosituksia – olen myöskin ottanut äskettäin käyttöön pakollista koulutusta verkkosivustohenkilökunnallemme. EUn vammaistrategia on aloittaa uuden askel aikakauden ja tärkeä haaste on vastata vammaissopimuksen haasteisiin. Meidän täytyy kuitenkin tehdä niin. Selkeys, aikataulu, rahoitus ovat välttämättömiä. Tällä viikolla katsoin Ison-Britannian tv ohjelmaa. Siinä kymmenen vammaista pyrki saamaan työpaikan. Minun vaikutti erityisesti yksi nuori nainen, jolla oli Sepen aiheuttamia liikuntarajoitteita ja hän yritti saada työpaikan journalistina yhdessä vaiheessa ohjelmassa. Häntä seurattiin, kun hän matkusti kolme tuntia haastavissa oloissa liike, julkisessa liikenteessä ja myöskin kävelytuen rollaattorin avulla päästäkseen työhaastatteluun. Hän ei kertonut kollegoille, kuinka kivullista se oli. Hän ei tähän, että kohdellaan eri lailla. Jotta konventio todella saisi aikaan vaikutuksia nuorilla naisilla, kuten hänellä, hänellä heillä ei pidä olla enää tällaisia pelkoja. Elämme ratkaisevia aikoja, koska me tiedämme, mihin suunnata toimemme. Meillä on mahdollisuus, jota ei saa päästä ohi, mahdollisuus osoittaa, että Euroopan unioni voi vastata kansalaisten odotuksiin ja toimia johtavana esimerkkinä ihmisoikeuksien suojelun alueella. Paljon kiitoksia. Paldies, eh, paldies Aurelijas kundze. Paldies par visu labo, ko jūs kā tiesības sargs esat darījusi savā. Kiitos Haluan kiittää teitä siitä, mitä teette oikeusasiamiehenä, mutta erityisesti meistä on tärkeää, että painata, että tämä lääketieteellinen lähestymistapa ja ihmisoikeuslähestymistapa ovat erilaisia. Ja on tärkeää nähdä, että me olemme potilaita. Mutta sitä paremmat mahdollisuudet hyvän elämään. Ja nyt antaisin puheenvuoron naapurilleni. Niin hän on EUn ammattiyhdistysjärjestön varapuheenjohtaja. Thank you very much, Chair, and thank you very much, uh, your forum. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että kutsuitte minut ja tukista äänes, äh, edustamaan tähän erittäin tärkeään keskusteluun. Olin kovin vaikuttunut, kun tulin tähän saliin, koska minun on oltava rehellinen. En ole koskaan nähnyt tätä salia näin täynnä kuin mitä se tänään on. Joten onnittelut. teidän kyvyllenne panna liikkeelle näin paljon ihmisiä tähän erittäin tärkeään keskusteluun tänään. Toinen asia, jonka halusin sanoa, on jos haluatte enemmän henkilökohtaisella tasolla, haluaisin tervehtiä Italian valtuuskuntaa, Italian vammaisvaltuuskuntaa, joka on täällä tänään. He ovat ystäviä, joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä aikaisemmassa tehtävässäni kylässäni kaupunginjohtajana. Ja nyt palaan englannin kielelle. Mikä etuk on EAY? Meillä on 90 erilaista ammattiyhdistystä, yhdistysliikettä eri jäsenvaltioista ja 45 miljoonaa työntekijää edustamme. Ja heidän joukossaan on tietenkin paljon äh, vammaisia. Me olemme siis liittolaisia, me edustamme toisiamme ja meidän on varmistettava, että meidän strategiamme on koordinoitu, jotta pystymme edustamaan niitä ihmisiä, joita meidän pitää edustaa. Haluan tänään tuoda näkökulman, ammattiyhdistysten näkökulman osallistamiseen ja vammaisten osallistamiseen työmarkkinoille. Ammattiyhdistysten rooli tässä yhteydessä on tärkeä, jotta meidän näkökulmastamme voidaan varmistaa, että oikeuksia kunnioitetaan oikealla äh, tavalla erityisesti äh, työmarkkinoilla, mutta myös ihmisille, jotka yrittävät päästä työmarkkinoille, mutta ei voi, voi päästä sinne äh, syrjinnästä tai esteistä johtuen. Meillä on tiettyjä viitekehyksiä tätä keskustelua varten, tiedätte ne paremmin kuin minä. YK on yleissopimus, mutta myös eurooppalainen lainsäädäntö on erittäin tärkeä, eurooppalainen perusoikeuskirja, sosiaalisten oikeuksien peruskirja ja myöskin YK on 2030 agenda ja sen kestävän kehityksen tavoitteet ja samoin eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari, joka julist, esitettiin Göteborissa muutama viikko sitten. Haluan puhua tästä sosiaalisten oikeuksien pilarista. Ammattiyhdistyksen on sitä mieltä, että se on suuri saavutus, koska se tuo sosiaalisuuden takaisin Euroopan unioniin. Näin ei ole ollut tähän mennessä. Olemme menettäneet yhteyden sosiaaliseen markkinatalouteen, säästö, kurin aikana, myöskin talouskriisin aikana. Ja nyt on siis aika palata takaisin sosiaalisiin arvoihin, jotka ovat Euroopan unionin perusta. Sosiaalinen peruspilari sanoo vammaisista, että vammaisilla on oikeus tulo, tukeen, joka varmistaa arvokkaan elämän palveluihin, jotka mahdollistavat sen, että he voivat osallistua työmarkkinoille yhteiskuntaan ja työskentelyolosuhteet, jotka on sopeutettu heidän tarpeisiinsa. Työllisyys, osallistuminen ja arvokkuus, nämä ovat äh, vammaisten arvoja, mutta myös kaikkien kansalaisten ja työntekijöiden arvoja Euroopassa ja ympäri maailmaa. Eli meidän yhteinen etumme on näiden tavoitteiden saavuttaminen. Tätä varten meidän pitää ensinnäkin pysäyttää säästökuurit ja leikkaukset, jotka ovat vaikuttaneet sosiaaliturvajärjestelmiimme ja julkisiin palveluihimme. Meidän on luotava uudenlaista talouspolitiikkaa, joka perustuu investointeihin sekä julkisiin että yksityisiin solidaarisuuteen ja konvergenssiin ylöspäin. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki eurooppalaisen ähm, sosiaalisen peruspilarin oikeudet otetaan huomioon kaikissa eurooppalaisissa toimissa, erityisesti äh, talouden ohjausjaksossa ja äh, perussopimuksissa. Meidän on varmistettava, että seuraavassa budjetissa annetaan riittävästi äh, määrärahoja niille periaatteita varten, jotka peruspilarista löytyvät mukaan lukien vammaisten oikeudet. Ja eh, meidän on varmistettava, että luodaan toimintasuunnitelma, josta neuvosto sopii ja jotka jokainen jäsenvaltio panee sitten täytäntöön. Mutta mitä tarkoittaa tämä toimintasuunnitelma? Se tarkoittaa oikeudellisia puitteita, tietenkin ne on jo mainittukin, lakiehdotuksia, uusia sääntöjä, parempia sääntöjä, mutta myös konkreettista toimintaa paikan päällä ihmisten elämien parantamiseksi. Haluan antaa teille muutaman esimerkin. Kyse ei ole pelkästään siitä, että vammaiset pitäisi osallistaa kaikkiin periaatteisiin on otettava vammaisnäkökulma mukaan, jotta saadaan aikaan todellinen osallistava työmaailma, jossa kukaan ei jää jälkeen. Tasa-arvoinen kohtelu palkkauksessa ja työelämässä on tarpeen ja sitä on valvottava. Täytäntöönpanon on oltava tehokkaampaa jäsenvaltioissa. Pääsy työmarkkinoille sitä on tuettava. Rekrytointivaiheesta lähtien pitäisi asettaa prioriteettiasemaan vammaisten kyvyt ja pätevyydet. Lisäksi on varmistettava hyvät työskentelyolosuhteet ja työympäristön sopeuttaminen. Tasa-arvoinen kohtelu on taattava vammaisille erityisesti palkkauksessa, työajassa, työterveydessä ja turvallisuudessa, työelämän ja perheelämän yhteensovittamisessa ja jatkokoulutuksessa. Palkka äh, syrjintä on ehkäistävä samoin kuin minkäänlaista muuta syrjintää työmarkkinoilla ja vammaisten on hyödyttävä äh, palkkakorotuksista ja uramahdollisuuksista yhtä lailla kuin muutkin työntekijät. Kaikki nämä tavoitteet on pantava täytäntöön työmarkkinaosapuolten toimesta työmarkkinasopimusten kautta, mutta myös lainsäätäjän on puututtava peliin. Liikaa taakkaa ei saa asettaa työnantajien harteilla, jotta heille syntyisi tekosyytä syrjiä vammaisia työllistämisvaiheessa. Syrjiminen ja työssäkäyvien köyhyys on liian usein vammaisten taakkana. Meidän on edistettävä työmarkkinoille pääsyä ja nuoren vammaisen työvoiman voimaannuttaminen on tässä erityisen merkittävää. EU-määrärahojen tarjoaminen vammaisten työllistämiseen on varmistettava, on myös varmistettava koulutus ja henkilökohtainen jatkokoulutus kohdistetun rahoituksen kautta ennen kuin päästään eh, se työmarkkinoille eh, työssä ja työmarkkinoilta poistumisen jälkeen. Lisäksi yleisemmällä tasolla sosiaalisen suojelun on oltava hyvin osallistavaa. Sen on otettava huomioon kaikenlaiset tarpeet eri eh, työskentely olosuhteissa on otettava huomioon myös ne, jotka eivät työmarkkinoille voi päästä. Tämä tarkoittaa korkealaatuisia julkisia palveluja, jotka ovat kaikkien saatavilla, jotka antavat tärkeää tukea vammaisille ja heidän perheilleen. Kaikki nämä ovat meidän yhteisiä tavoitteitamme ja voin vakuuttaa teille, että ammattiyhdistykset ovat teidän puolellanne näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Kuten sanoin, ammattiyhdistykset ja vammaisjärjestöt ovat liittolaisia, kun taistellaan syrjintää vastaan ja edistetään osallistumista ja suojaa. Meidän on puolustettava yhteistä sosiaalista Eurooppaa, Eurooppaa, joka suojelee, kuten puheenjohtaja Juncker aina sanoi, ja uskon, että yhdessä voimme siinä onnistua. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä teidän esityksestänne. Ikävä kyllä, emme voi esittää kysymyksiä tässä vaiheessa puhujille, vaan meidän täytyy jatkaa puhelistalla. Seuraavaksi puhuu rouva Hainsworth. Olkaa hyvä. Ja pyydän, että pitäydytte puheaikaanne. Good afternoon. It's a great honor for me to be here. This... Hyvää iltapäivää. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään neljännessä eurooppalaisessa vammaiskonferenssissa. Nimeni on Jana Hinsworth. Olen Social Platform-järjestön edustaja. Sinne kokoontui yhteen 47 kansaisjärjestöä, jotka edustavat vammaisia ihmisiä. Jäsenemme ovat yhdistyneet yhteen voimansa edistääkseen ihmisoikeuksia ja arvokkuutta kaikille ja sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden poistamista on myöskin pyrkimystimin joukossa. Haluamme varmistaa, että kaikki yhteiskunnassa ovat mukana tekemässä päätöksiä, jotka koskevat heidän omaa elämäänsä. Lukuiset jäsenjärjestömme tekevät erityisesti työtä vammaisten asioiden ajamiseksi. En voi olla mainitsematta tässä tärkeintä niistä irpaista vammaisfoorumia EDF. Haluan onnitella teitä myöskin 20 vuosipäivänne johdosta tänä vuonna. Ja myöskin kiitän teitä kaikista työstä, joita teette, jotta teette vammaisuudesta asian, joka näkyy yhteiskunnassa. Ja haluan kiittää muitakin Social Platform-järjestön edustajia, esimerkiksi palvelun tarjoajia, jotka tarvitsevat palveluita vammaisille mukaan ottana Autism Europe, Rehabilitation Europe ja muita järjestöjä, joiden jäsenjärjestöt tekevät työtä vammaisten osallistamiseksi. Social Platform-järjestö pyrkii antamaan voimaa toimille yhdistämällä eri järjestöjä ja toimijoita, jotka ja ihmisiä, jotka jatkuvasti kohtaavat syrjintää yhteiskunnassa. Nämä ryhmittävät ovat hyvin aliedustettuina monissa paikoin siellä, missä valtaa ja rahaa keskittyy. Yksi näistä paikoista on täällä Euroopan parlamentissa. Haluan kollegoiden tavoin onnitella teidän läsnäoloanne ja sitä voimaa, jota se osoittaa vammaisilla olevan. Haluamme eurooppalaisen yhteiskunnan, jossa kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja kaikki tunnustetaan heidän ja heidän ainutlaatuinen arvonsa ja panoksensa yhteiskunnalle tunnustetaan hu- iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maahanmuuttotaustasta, uskonnosta tai kavamaisuudesta riippumatta. Itselleni on taustaa lasten oikeuksien parista. Olen 12 vuotta toiminut Your Child-järjestön johtajana ja edistänyt siellä nuorten ja lasten oikeuksien toteutumista. Juuri se, että lapset hyvin varhaisesta iästä lähtien omavat selkeän identiteetin ja heillä on arvoa. heidän elämänsä toteutuu arvokkaalla tavalla on minulle tärkeää. Lapsiin täyt, lapsille täytyy antaa jo luottamus siihen, ketä he ovat, mitä arvoa heillä on, huolimatta heidän kyvyistään. Täten me luomme vaan aikuisia ihmisiä, jotka epätodennäköisemmin kuin muutoin pelkäävät ja täten lapset suhtautuvat myönteisemmin erilaisuuteen. Mottomme, ei mitään meistä ilman meitä, on erittäin voimakas. Tämä mahdollistaa sen, että ihmiset, jotka pitävät päätöksentekovaltaa, oipa sitten kyse perheestä, palveluntarjoajista tai poliittisista tahoista, niin kaikki näihin aloimme nyt vedota. Haluan kiittää parlamentin jäseniä, varsinkin Marian Haakin hänen puheenvuorostaan. Kiitos siitä, että pistätte itsenne niiden ihmisten kenkiin joskus, joita te pyritte auttamaan. Tämä yrittää sitä, että vallanpitäjät käyttävät aikaa ja energiaa ymmärtääkseen niitä tarpeita ja mielipiteitä, joita on niillä ihmisillä, joita he pyrkivät tukemaan. Ja loppujen lopuksi me roolimme on varmistaa, että ne ihmiset, joita me tuemme, pääsevät sellaisen aseman, että he itse pystyvät päättämään omasta elämästään ja pystyvät itse pitämään oman elämänsä ohje käsissään. Loppujen lopuksi kyse on vallan jakamisesta. Euroopassa on ihmisiä, jotka uskovat, että valta on nolla summa peliä. Mikäli antaa valtaa pois, silloin menetetään valtaa. Jotkut näin uskovat. Pikemminkin näin niin, että valta on niin kuin rakkautta. Mitä enemmän on rakkautta, sitä enemmän rakkaus kasvaa sitä enemmän on, on rakkautta antaa myöskin muille ihmisille. Uskon, että sosiaalinen liike, yhdyskunnan liike on Euroopassa erinomainen mahdollisuus tällä hetkellä tehdä näin. Sosiaali, social platform kutsuttiin hiljattain Göteborgin huippukokouksen puhumaan sosiaaliasioista paikalla myöskin monia valtioiden päämiehiä. Pat Clark, joka on EDFn parapuolinen, on myöskin paikalla – ja tuossa yhteydessä pystymme todistamaan, kuinka komission puheenjohtaja ja parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja julistivat sosiaalisten oikeuksien pilarin syntymisen. Tehtävämme on nyt muuttaa tämä todeksi, niitä syntyy poliittisia muutoksia ja julkisia investointeja. Maailmanlaajuisella tasolla hallitukset ovat kokoontuneet 23. päivä sosiaalisen agendan edistämiseksi. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on universaali tavoite ryhmä, jossa mukana ympäristön kestävyys, sosiaalinen edistys ja kestävä osallistava demokratia. Nämä kaikki yhdistyvät tuossa työssä. Ja kun etenemme kohti Euroopan unionin 2020 strategiaan ja sen tuossa päätöksen, nyt on todellinen mahdollisuus, että Euroopan unioni ottaisi kestävän kehityksen tavoitteet osaksi omaa visiotaan tulevaisuutta silmällä pitäen. Tietysti olisi sinisilmäistä tai naivia, mikäli nyt näis, näkisin kaiken ruusunpunaisena. Vuosien säästötoimet ovat tuhonneet sosiaalisia turvaverkostoja. Lisäksi sosiaalinen sirpaloituminen on yhä suurempaa ja ihmisten vieraantuminen ja myöskin pel- ihmisten pelottelu maahanmuutolla ja myöskin polar- poliittisella puolella tapahtunut kärjistyminen, polarisoituminen ovat olleet viimeaikaisia ilmiöitä, epävakautta on syntynyt, mutta nyt on myöskin luotu ympäristö, jossa tarvitaan muutoksia. Uuden tyyppinen työntekeminen ja yhdessä tekeminen ja yhdessä ajatteleminen, pohtiminen, asioiden työstäminen on tärkeää. Meillä on paljon ihmisoikeuslainsäädäntöä, jota voidaan ja pitäisikin käyttää jotta halutaan saada hallitukset tilille teoistaan. Meillä on uusia tapoja teknologian ja viestintäteollisuuden puolella. Tämä mahdollistavat uuden tyyppiset liittoumat ja tämä mahdollistaa sen, että viestimme tulee paremmin kuuluviin. Mutta kenties kaikkein tärkein asia on se, että meillä on yhä suurempi ryhmä vammaisaktivisteja. Heidän ääntään ei voi hiljentää ja heidän kauttaan me pystymme paremmin luomaan yhteiskuntaa, joka ottaa kaikki mukaan. Kiitos. Yes, of obvious kind forces. Kiitos Harva Hensworth hienosta puheesta. Käyttävässä tänään tapasin yhden osallistujan. Hän sanoi, että katsotaan eteenpäin. Ei mietitä sitä, mitä tapahtui 20-30 vuotta sitten. Sitä minä ajattelin, kun mainitsit lapset ja miten tärkeää on opettaa lapsille, että kun tapahtuvat vammaisen ihmisen, että ei pidä ihmetellä. No, tässä me tarvitsemme parlamentissa vähemmän paperia ja enemmän toimia. Ja nyt antaa se Mauro Dattikselle aloitteen jäsenelle puheenvuoron. Arvoisa edustaja Stevens, Rova Anka, hyvä komission jäsen Tyson, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja Varrakastanis. Minäkään en eh, ensimmäistä kertaa istu tässä salissa, mutta koskaan en ole nähnyt sitä näin täytänä. En koskaan nähnyt myöskään niin paljon hymyjä kuin tänä päivänä ja siitä haluaisin, siksi haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta alueiden komitean nimeissä. Haluan kiittää myös puheenjohtaja Lambertsin nimissä teitä alueella ja Kaupungeilla on tärkeä rooli työllisyyspolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa. Viime aikoina on puhuttu hyvin paljon tästä. Olemme hyväksyneet meidän lausuntomme Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja olemme huomanneet mahdollisuuden luoda parempi elämä kaikille, jotta saadaan aikaan parempi tasapaino työelämässä, jotta voitaisiin taata, että kukaan ei jää jälkeen. Kukaan ei saa jäädä jälkeen, se on yksi meidän päätavoitteistamme. Olemme tietoisia siitä, että vammaisten elämän todellinen parantumista ei voida saavuttaa, jos ei alue- ja paikallisviranomaisia oteta täysin mukaan, mutta myös jos ei kansalaisia oteta täysin mukaan. Siksi meidän täytyy suunnata rahoitus ja vastuu oikein niin, että voimme taata äh, hyvää henkilökohtaista avustusta. Kuten tiedätte, Euroopalla on edessään suuri väestörakenteellinen haaste. Työssäkäyvä väestön osuus laskee ja vanhusten osuus nousee Euroopassa. Muutaman vuoden äh, sisällä nämä luvut tulevat vain kasvamaan Euroopan unionissa väestön ikääntyessä. Miksi sanon tämän? Koska me kaikki tiedämme, että kohesiopolitiikka on erittäin tärkeää talouskasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta Euroopassa. Monille jäsenvaltioille ja sen, niiden alueille ja kaupungeille rakennerahastot ovat erittäin tärkeä tuki. Ne ovat perustavanlaatuisia investointeja investointiohjelmia, niillä on vaikutusta kansalaisten elämään, jos nämä määrärahat käytetään oikein työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa tärkein eurooppalainen rahasto on eurooppalainen sosiaalirahasto. Italiassa sosiaalirahastosta on rahoitettu monia aloitteita lain pohjalta joka on erittäin tärkeä myös vammaisuuden kannalta. Mm, on vammaisia sitten perheitä, jotka ovat kuitenkin valitettavasti nähnyt, että heidän lastensa tukea on leikattu, koulutustukea on leikattu, rahoitusta, joka on ensin luvattu on leikattu. Komission jäsen Thyssen sanoi, että meidän on tehtävä tärkeä poliittinen valinta ja toivon, että parlamentti tukee sitä, mitä komission jäsen Thyssen täällä sanoi. On tarjottava riittävästi määrärahoja sosiaalipolitiikan toteuttamiseksi. Jos määrärahoja ei Euroopan unionta riittävässä määrin tule, niin silloin ne periaatteet ja arvot, joita tämä sosiaalinen pilari sisältää, pysyvät vain tyhjinä sanoina, poliittisena retoriikkana. Eurooppalaisen budjetin pitää olla mahdollisimman joustava, jotta voimme auttaa kaikkia, jotka apua tarvitsevat, eikä vain tiettyjä ryhmiä. Odotamme kovasti tätä komissaari Taisen ja myöskin tätä uutta inhimillisen pääoman rahastoa, josta komissio on puhunut päätän sen eh, puheeni siihen jo, puheenvuoro, jota käytin myös eh, alueiden kominiassa. Emilia Chiara Paulini, eh, italialainen, lähetti kirjeen italaisille ministereille. Hänellä on vaikea vamma. Hän sanoi, hyvät ministerit, olemme vammaisia. Me emme pysty yksin tekemään asioita. Mm, ilman apua. Me syömme, äh, meillä on sosiaalista elämää, kiitos henkilökohtaisten avustajien. Äh, me emme ole mitään passiivisia objekteja, mm. emmekä me halua vain murusia oikeuksista, Meillä on paljon kunnianhimoja tavoitteita, emmekä halua luovuttaa. Me olemme täällä, emmekä me aio lähteä. Äh, tässä ei ole kyse lääketieteellisestä ongelmasta, vaan ennemminkin yhteiskunnallista ongelmasta, ja meidän on tehtävä parhaat mahdolliset poliittiset päätökset, kun ajattelemme Euroopan unionin vuoden 2020 jälkeen. Dank wel, meneer Attis. Kiitoksia paljon, herra Attis. Nyt puheenvuoron saa rouva Kuneva, Euroopan parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ, Χέλγα. Καλησπέρα σας και από μένα. Rouva puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Ja tervetuloa uuteen, tervetuloa kotiinne. Sanon, että tämä on kotinne, koska tämä on Euroopan demokratian keskus, jos haluatte. Ja ihan kuin kaikissa kodeissa ja taloissa, sillä on ongelmansa. Sillä on arvonsa, ihmisarvo, tasa-arvo, monimuotoisuus, solidaarisuus ja demokratia. Usein kuitenkin kellarissa on jännitteitä ja talon seinässä on rakoilua – mutta uskon, että te olette antaneet panoksenne. Ja teidän läsnäolonne osoittaa, että vaikka ihmisillä on ongelmia, te olette antaa panoksenne monimuotoisen Euroopan luomiseksi. Uskon, että kun me kaikki käytämme, puhumme ääneen, nostamme äänemme, saamme sen perille vallan keskuksiin. Ja meidän täytyy puhua päivittäistä kokemuksista, kun me puhumme komissiolle ja komission jäsenille. Kysymys on siitä, minkälaista, minkä arvoista meidän elämämme, meidän, minkä arvoisia meidän päivämme ovat. Jos, jos katsotte, kuinka paljon rahaa vammaiset saavat, niin silloin voi ajatella, että he eivät ole juuri minkään arvoisia. Meidän täytyy ajatella myös säästöpolitiikkaa ja sitä, että rahaa käytetään vammaistrategiaan. Täytyy käyttää riittävästi varoja, muuten niitä ei käytä oikein. On korkea aika, että tekopyhyys loppuu. Sanotaan mitä halutaan, mutta sitten budjetti ei vastaa tarpeita. Paldies Kuņevs kundzei. Man patiešām šķiet, ka ir pienācis pēdējais brīdis. Kiitos Rova Kuneva. Nyt on todellakin korkea aika ryhtyä sanoista tekoihin. Nyt puheenvuoron saa erittäin rakas kollegani Euroopan vammaisfoorumin puolelta edustaja Rudolf Katani, joka on vammaisfoorumin johtoryhmän jäsen. Afternoon. I have a challenge. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Niillä on merkittävä haaste. Haaste on se, että minun täytyy sanoa jotakin merkittävää ilman, että käytän siihen paljonkaan aikaa. Minä olen näkövammainen. Milloin kello, joka toimii pistekirjoituksella, ja havaitsen, että nyt on 20 minuuttia jo mennyt, mennyt yli ajalle. Olemme aika 20 minuuttia jäljessä, joten voitte hyvinkin ymmärtää, miten noloa tämä minulle on. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että EDF, vammaisfoorumi, on valmistellut erittäin tärkeän asiakirjan, joka liittyy Euroopan tulevaan vammaisstrategiaan. Minä uskon, että on aivan eri, erittäin tärkeää, että saan 5-6 minuuttia aikaa, en nyt enempää pyydä. En minulla ole mitään teoreettista pitkää puheenvuoroa, vaan minulla on jotakin tosiasioita, jotka haluan teille esittää. Mitä me odotamme Euroopan vammaisstrategialta? Ensinnäkin haluaisimme tietää, kuinka se, miltä se näyttää ja kuinka se toteutetaan. Vetoamme tässä eurooppalaisiin johtajiin, jotta ne omaksuisivat strategian, jos olisivat mukana seuraavat asiat. Tämmöinen pitkä lista. Ensinnäkin täytyy kaikki YK yleissopimuksen osatekijät ottaa mukaan niin myöskin riittävä budjetti sen toteuttamiseen ja kunnollista, kunnollisia resursseja myöskin valvontaan. Sen täytyy yhdistää 2020 strategiaan, kun on kyse fiksusta, osaistavasta kasvusta. Ja tämä täytyy yhdistää myös eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilareen. Ja sen täytyy vastata 2030 kestävän kehityksen agendaa ja kulkea sen kanssa käsi kädessä ja kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa muutenkin. Ja YK on yleiskoko, yleissopimusta valvova komitea ja sen työ täytyy ottaa huomioon kaikissa Euroopan unionin toimissa, virastoissa ja laitoksissa. Ja myöskin kaikki nämä täytyy ottaa huomioon silloin, kun valvotaan tätä strategiaa ja sen toteuttamista. Siitä täytyy tulla eteenpäin vievä voima, jotta uusi vammaisten oikeuksien agenda toteutuu vuosina 2030. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, 2020 Yksi vuodesta pitäisi tehdä seuraava, seuraava eurooppalainen vammaisten oikeuksien vuosi. Tämä on yksi tärkeimpiä tavoitteitamme. Vetomme myöskin eurooppalaisiin johtajiin, jotta ne ottaisivat mukaan seuraavat toimet eurooppalaisen vammaisstrategian 2020-2030. Ikävä kyllä näitä kohtia on yhteensä 16, mutta voin luetella ne parissa minuutissa. Ensinnäkin pitää ropeut, äh, ratifioida CRPDn vapaaehtoinen pöytäkirja. Euroopan unioni on tässä jälkijunassa. Sen pitäisi nyt ottaa hukattu aika kiinni. Pitäisi luoda jäseneltyä vuoropuhelua vammaisjärjestöjen kanssa, heidän perheitänsä edustavien järjestöjen kanssa, ja se on riippumaton erillinen budjettikohta – jotta voidaan vammaisia kuulla. Heidän äänsä tulee kuuluvien. Totesin, että ilman rahaa ei tavoitteisiin päästä. Turha on tai edes papin, ellei sitten voi pistää suuta säkkiä myöten. Kolmanneksi pitäisi luoda toimijoiden välinen koordinointimekanismi ja määritellä painopistealueet kunkin toimielimen toiminnassa ja myöskin kunkin laitoksen ja elimen toiminnassa EU:ssa, niin kuin artikla 23 alakohta 1 edellyttää YK vammaisten yleissopimuksessa. Täytyy valvoa sitä, miten pistetään täytäntöön vaikutusarvioita koskevat suuntaviivat, kun on kyse uudesta EU-lainsäädännöstä, rahoituksesta tai eri ohjelmista sen varmistamiseksi, että noudatetaan YK yleissopimusta. Nyt ollaan kohdassa viisi menossa jo. Täytyy uuden tarkastella Euroopan unionin toimivaltuuksia alakohtaisesti. Täytyy katsoa kaikki niitä osa-alueita, joilla EUlla on lainsäädäntövaltaa tai valtaa hyväksyä pehmeää lainsäädäntöä. Kaikkia näitä aloja täytyy katsoa ja katsoa EUn toimivaltuuksia näillä aloilla. Ja lopuksi vielä täytyy varmistaa, että kun on kyse vammaisista henkilöistä, eivät joudu moninkertaisen syrjinnän kohteeksi. Syrjintää perustuu moninkin seikkoihin. Ja täytyy varmistaa, että vammaiset voivat konkreettisesti ja pragmaattisesti osallistua yhteiskunnalliseen elämään. Haluamme, että vammaisten oikeudet tunnustetaan. niin toteutetaan kaikilla strategian osa-alueilla. Täytyy hyväksyä sellaista lainsäädäntöä, joka estää syrjinnän silloin, kun on kyse vammaisuuteen perustuvasta syrjinnästä mukaan luettuna monialainen syrjintä, moninkertainen syrjintä. Täytyy olla kunnolliset täytäntöpanomekanismit tätä varten. Nyt ollaan kohdassa kahdeksan menossa. Täytyy kehittää kaiken kattava ja esteetön pääsy tietoon yleissopimuksesta ja täytyy vastustaa tai torjua kaiken tyyppistä syrjintää tai ennakkoluuloja, jotka kohdistuvat vammaisiin. Voit hyvin kuvitella, kuinka paljon hyvästä työstä huolimatta edelleenkin ennakkoluuloja on. Vaikka hyvää työtä tehdäänkin, ennakkoluulot säilyvät. Täytyy antaa koulutusta kaikille EUn henkilökunnalle, kaikille muillekin ammattilaisille, jotka tekevät työtä EUn tasolla siitä, mitä ihmisoikeusyleissopimus pitää sisällään että vammaisien oikeuksia koskeva yleissopimus pitää sisällään, kun on kyse eri palveluista ja tuotteista, joita tarjotaan vammaisille. Täytyy olla enemmän valistusta ja koulutusta. Nyt ollaan tärkeiden asioiden äärellä. Täytyy ryhtyä toimiin ja myöskin pikaisesti ryhtyä toimiin pakolaisten ja maahanmuuttajien auttamiseksi, jotka ovat vammaisia, ja myöskin tarkastella vammaisten oikeutta itse tehdä päätöksiä omasta elämästään ja varmistaa ihmisten vapaus ja turvallisuus. Ja vammaisten oikeus elää riippumattomasti, itsenäisesti yht- osana yhteisöä. Täytyy varmistaa, siitä käytetään EUn määrärahoja ja tuetaan yhteisölähtöisiä palveluita. Luettelo on nyt miltei saatu lueteltua. Euroopasta täytyy tehdä esteettömämpi mukaan luettuna – eurooppalainen esteettömyyslainsäädäntö. Esteettömyys täytyy ottaa ennalta edellytykseksi kaikissa uudessa lainsäädännössä ja EUn rahoitusohjelmissa ilman mitään kompromisseja. Täytyy varmistaa yhteinen, yhtenäinen ja yhtenäinen täytäntöönpano kaikissa esteettömyyteen liittyvässä lainsäädännössä mukaan luettuna direktiivi, joka liittyy esteettömyyteen internetissä ja kaikissa julkisissa laitoksissa elimissä. Ja lopuksi vielä täytyy edistää vammaisten vapaata liikkuvuutta, mukaan luettuna matkustajien oikeudet ja myöskin palveluiden siirrettävyyttä koskevat palvelut. Täytyy varmistaa myöskin vankka eurooppalainen hyvin toimiva vammaiskortti Tämä on nyt lähtökuopissaan. Lisäksi täytyy varmistaa EUn velvoitteet julkisen, julkisena laitoksena silloin, kun on kyse vammaisyleissopimuksesta. Täytyy varmistaa kuuluiset mekanismit, jotta EUn toimielimet ja palvelut ja aloitteet ovat esteettömiä vammaisten kannalta. Ja että esteettömyys systemaattisesti taataan noudattaen universaalia suuntaviivoja. Nämä ovat meidän ehdotuksemme. Tulee olemaan vaikeaa EU-tasolla jäsenvaltiossa pistää näitä kaikkia täytäntöön. Tämä on se syy, miksi me tarvitsemme uutta vammaisstrategiaa 2020-2030 vuosille. Ei tämä minunkaan ole, tehtäväni ole helppo kun pyrin kertomaan, mitä mieltä EDF on nykyisestä vammaisstrategiasta. Yleisesti ottaen voimme sanoa, että emme ole kovinkaan tyytyväisiä. Monet toimista ovat sellaisia, että niitä ei ole pistetty kunnolla täytäntöön. Nykytilanne on hankala, emmekä näe, että vielä viimeisten parin vuoden aikana kaikki työ saadaan tehtyä päät loppuun ennen vuotta 2020, kun olen kuunnellut täällä erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja, esimerkiksi komissaari Täissenin puheenvuoron. Toivomme, että komissio vähintäänkin jatkossakin tukee sitoumustensa täytäntöönpanoa. Tiedämme, että Euroopan parlamentti on meidän tukenamme olemme vähemmän vakuuttuneita siitä, että jäsenvaltiot ovat meidän tukenamme. Mutta toivo, toivokamme edes, että näin on. Tarvitsemme tulevaisuudessa uusia sitoumuksia, mutta myöskin tarvitsemme sitä, että asiat etenevät, että edistystä tapahtuu. Dank u wel. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt menemme eteenpäin esyristalla. Valitettavasti kyllä aika on kovin vähän käytössä ja puhun itse hyvin lyhyesti. Nyt on aika kuulla puheenvuoroja salin puolelta. Seuraava puheenvuoron esittäjä on edustaja Giampiero Griffo. Missä hän istuukaan? En nyt häntä. Hyvää huomenta, eh, hyvää päivää. Eh, minä puhun FID Italian, Italian puolesta ja eh, vammais, Euroopan vammaisten puolesta. Kehitysmaissa on 800 miljoonaa vammaista, köyhää, unohdettua, syrjittyä. Het is nummer 298. Het is makkelijk voor de camera om u direct terug te vinden. Anteeksi. Teitä on vaikea poimia kamerassa. Hyvä. Ono. Nämä 800 miljoonaa vammaista usein saavat apua ainoastaan maiden, muiden maiden lahjoituksista. Euroopan unioni on maailman suurin lahjoittajamaa. YK on, on tehnyt työtä, jotta myös nämä ihmiset saisivat tukea ja viimeisin suositukset, yksi, artikkelit 11-32, jotka liittyvät humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön, sisälsivät useita suosituksia. On tärkeää tässäkin yhteydessä muistuttaa, että vammaisten osallistaminen näihin toimiin on erittäin tärkeää, eh, koska se on tapa kunnioittaa heidän oikeuksiaan, mutta se on myös konkreettinen tapa varmistaa, että näillä ihmisillä on sama arvo kuin muilla ihmisillä. On tietenkin tarpeen valvoa Euroopan unionin toimia. Usein eh, tämä puuttuu, usein ei vahvisteta vammaisjärjestöjen roolia, usein YK on Usein ne määrärahat, joita Euroopan unioni kolmansille maille antaa, niitä ei valvota vammaisuuden, ne käyttöä ei valvota vammaisuuden näkökulmasta. Sekä kestävän kehityksen strategiassa että uuden eurooppalaisen vammaistrategian sisällä on huomioitava tämä. Kiitoksia. Paldies, paldies par īso uzrunu. Es gribu arī nākamos lūgt. Kiitos, että puhut lyhyesti. Seuraavaakin puhujaa haluaisin pyytää puhumaan pohjaajan sisällä John Dowland Irlannin maisfarmista. Michael? i'm It is. I'm very honored. Minulla on kunnia johtaa vahvaa Irlannin delegaatiota täällä tänään. Lähes natsit murhasivat lähes 3000 vammaista. Koska tuo hallitus kovasi heidät, ja nyt siteeraan heidän elämänsä ei, ei olisi ollut elämisen arvoista, mutta tämä T4 tuhoamisohjelma toteutettiin helposti ja se on kauhea tosiasia. Vuonna 1948 YK antoi ihmisoikeus, YK on ihmisoikeusjulistuksen. Ja sen sanottiin, että ihmisillä on oikeuksia, koska he ovat ihmisiä. Ei sen enempää, ei sen vähempää. Noin kuusi vuosikymmentä myöhemmin me saimme YK vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Ja tehdäpä tämä selväksi. Tämä sopimus tunnustaa sen, että YK ja ne maat, jotka allekirjoittavat sopimukset Irlantin mukaan lukien, eivät ole riittävästi tukeneet vammaisten ihmisten elämää. Ne eivät ole tunnustaneet ihmisoikeuksia Vammaiset eivät ole ihmisiä, joilla oli niin ihmessä arvoa. Ihmisiä, joita, joita haluttiin elävän täysmittaista elämää. YK on vammaisyleisopimus on osa EUn oikeusjärjestelmää ja vammaistrategia on olennainen keino toteuttaa inkluusio. Julkilausumat eivät ole sama asia kuin tulokset. Olen punninnut sikoja nuorena miehenä, mutta sikojen punnitsemisesta ei, ei painoa vielä tiedetä. He on demokraattisen instituutio maailmassa, jossa on paljon mullistuksia. Se ja sen jäsenvaltiot ovat johdossa. Niitä täytyy johtaa. Jos ette ole johdossa, jätätte meidät jälkeen marginaaliin. Lopuksi me tiedämme hyvin viime vuosikymmeneltä, että ei ole voitu toimia päättämäisesti ja vahvasti. Meidän täytyy nähdä EUn ja sen toimielimien toteuttaa tuota päättäväisyyttä 80 miljoonan ihmisen elämässä. Seuraava puhuja. Slavomir Bezovski. Mutta puhukaa lyhyesti pyydään, jotta jokainen saa puhua. Witam Państwa serdecznie i bardzo chciałbym podziękować wszystkim tym... Minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka mahdollistavat vierailuni tänne ja haluaisin omistaa puheenvuoroni kaikille niille, jotka jäivät jälkeen, jotka ovat kotonaan, hoitolaitoksissa tai perheitensä hoidossa, mutta eivät välttämättä tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseensa. Haluaisin myös kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tänään paikalla täällä jotka ovat vastanneet tästä kokouksesta. Erityisesti haluaisin kiittää edustaja Harkinia, joka äh, piti alustuspuheenvuoron. Haluaisin myös kiittää ähm, Mauro de Artista, koska edustaja Harkin sanoi, että hän palkkasi äh, vammaisen ja silloin hän vasta ymmärsi, äh, mitä vammainen tarvii voidakseen toimia työmarkkinoilla käy ilmi, että Bryssel ei ole esteetön, ettei se ole sopiva. Se on pahempi kuin Varsova. Minä haluaisin kutsua teidät Varsovaan. Siellä on paljon helpompi liikkua kuin täällä. Tämä on ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa. Toinen asia. Me onnistuimme saavuttamaan jotain. Meillä on nyt esteettömyysasetus, meillä on se kyllä, mutta jos katsotte yleissopimuksen 19 artiklaa, ja sitten katsotte saman vuoden elokuun yleistä kommenttia, joka liittyi 19 artiklaan, niin huomaatte, että äh, äh, tämä ajatus on vähän laajempi. Kysy on itsenäisestä toiminnasta ja elämästä. Hyvin paljon täällä on puhuttu henkilökohtaista avustajista. Ilman henkilökohtaista avustajaa ne, jotka ovat laitoksissa tai eh, joita perheet eh, hoitavat, eivät koskaan voi eh, mennä työelämään, vaikka he sitä haluaisivat. Riippumaton itsenäinen toiminta on e-, perusedellytys. Sitä on rahoitettava. On oltava mittatikkuja, joilla voidaan arvioida tätä, ei pelkästään kun on kyse sosiaalisesta avusta ja vammaisten suojelusta, vaan myös kun on kyse siitä, että vammaisten perusoikeudet taataan mukaan lukien itsenäinen elämä. Ja lopuksi haluaisin siteerata sitä, mitä sanottiin eräällä luennolla jonka piti Monika Zimapaniachevska, joka on kehitysvammaisten järjestön puheenjohtaja. Hän kysyi, että oletteko valmiita yleiskokoukseen? Vasilios Kontianos. Seuraava pohja on herra Vasilios Kotsujannos Kreikasta. Hyvin lyhyesti jälleen pyydän. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλης Κουτσιανός. Kiitoksia. Olen Vasili Kutsianos vastaan kansainvälisestä suhteesta Kreikan vammaisjärjestössä MTDPssä. Edustan vammaisia ja heidän perheitään tässä vammaisjärjestössä. Haluaisin tuoda lämpimätä terveiset teille muiden maiden vammaisjärjestöille, jotka ponnistelevat saman ongelmien parissa kuin mekin. Kyse vammaisten oikeuksista ja niistä ongelmista, joita on aiheutunut säästöpolitiikasta maassani. Olemme joutuneet Kreikassa säästötoimien kohteeksi jo viimeiset kymmenen vuotta olemme niistä kärsineet Päästötoimien myötä esimerkiksi vammaisille maksettuja eläkkeitä on leikattu. Ja meidän integroitumisemme yhteiskuntaan on siksi kärsinyt. Vammaisavustuksia on leikattu. Ihmiset muutenkin ovat jo olleet vaikeuksissa vammaisuutensa vuoksi, ja nyt heidän tilanne, tilanteensa on entisestäänkin muuttunut surkeammaksi. YK on yleissopimusta ei enää voi sanoa kunnioitettavan. Meidän täytyy jatkuvasti pitää tilannetta silmällä ja tehdä yhteistyötä keskenämme. Vain yhteistyön kautta me pystymme pitämään kiinni niistä arvoista, joille Eurooppa perustuu, ihmisoikeuksista, ihmisarvosta, vapaudesta ja solidaarisuudesta. Kansallinen vammaisliikkeemme on kats, su, suunnannut katseensa Euroopan suuntaan. Ja toivon nyt, että nämä korkealentoiset YK perussopimuksen pykälät toteutuisivat tai perus, perussopimuksen yleissopimuksen pykälät toteutuisivat. Säästötoimia näemme vain kaikkialle Toivomme, että Euroopan unionin toiminimet, parlamentti, neuvosto ja komissio tekisivät ankarasti töitä yhdessä kansalaisten, kansallisten vammaisjärjestöjen kanssa pistääkseen täytäntöön yhtenäisen yhteisen eurooppalaisen sosiaalipolitiikan periaatteita, sellaisen sosiaalipolitiikan, joka näkisi kasvupotentiaalia vammaisissa eikä pelkästään tällaista taloudellista taakkaa, jolla se meidät usein nähdään. Yes. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Markku Jokinen, Euroopan kuurojen unioni. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan Euroopan kuurojen unionia. Olen sen puheenjohtaja ja edustan myöskin Euroopan viittoja. Ja puhun kuurojen näkökulmasta Euroopan vammaisstrategian tulevaisuudesta. YK vammaisten oikeuksien komitean loppukommenteissa tunnistettiin kaksi erityiskysymystä. Yksi koskee mielipiteenvapautta tiedon saatavuutta ja toinen koskee osallistumista poliittiseen ja julkiseen elämään. Komitea suositteli, että Euroopan unioni ryhtyisi välttämättömiin toimiin petäkseen huolta siitä, että tiedon saatavuutta koskevaa lainsäädäntöä täytäntöön pantaisiin. Euroopan esteettömyysasetus, Accessibility Act, jos ajatellaan sitä, niin siinä suositeltiin, että se, mikä jäisi pois Euroopan esteettömyysasetuksesta, Accessibility Actista, saatettaisiin mukaan Euroopan vammastrategiaan, ja että pitäisi edetä esteettömyyden suhteen EU:ssa. Tai hyvin usein kuurat ja viittajat ovat jääneet ulkopuolelle ja on ratkaisevaa seurata strategian täytäntöönpanoa suhteessa YK yleis, vammaisyleissopimukseen ja YK UNCRPD-komitean suositukseen ajatellen täytäntöönpanoa. Ja nyt toinen kysymys, joka on osallistuminen poliittiseen elämään ja julkiseen elämään on tärkeää ymmärtää, että vaaleja alustava kausi on äärimmäisen tärkeä. Se voimannuttaa ihmisiä äänestämään. Siksi informaatio ja on tärkeää ja, ja informaation täytyy olla saavutettavaa. Sitä täytyy olla viittomakielellä. Samoin täytyy olla tekstitystä. Kaikki ohjelmat, pol- poliittiset ohjelmat, pamfletit, kaikkien pitää olla osallistavia ja kuuret ja viittomakielen käyttäjät täytyy saa ottaa huomioon. Ja se on myöskin osa YK komitean loppuhuomioita. Paljon kiitoksia. Yes. Rova Zarato, yhdistyneestä kuningaskunnasta seuraavaksi. I am the director of the European Network on Independent Living. Olen eurooppalaisen riippumattoman asumisen verkoston puheenjohtaja. Minulla on kysymys. Kuinka monet ihmiset kyseenalaistavat oikeuksia Euroopan kansalaisina huolimatta YK vammaisten oikeuksien yleissopimuksesta? Viimeisen vuoden aikana varmaankin jokainen vammainen tässä salissa on joutunut tilanteeseen, että hänen oikeuksiaan kyseenalaistetaan. Meidän täytyy varmistaa, että kaikilla vammaisilla on mahdollisuus saada tarvitsemansa tuki, jotta he voivat hyödyntää kaiken sen, mitä heidän maansa ja Eurooppa eh, heille tarjoaa. Yksi osa tätä on se, että sellaiset ehm, avusteet, kuten henkilökohtaiset avustajat ja eh, viittomakielen tulkit eh, budjetoidaan jokaiseen kohtaan Eurooppaan Euroopan unionin budjettia, eikä vain niihin kohtiin, jotka liittyvät vammaisuuteen. Meidän täytyy myös varmistaa, että Euroopan rakennerahastoja käytetään kaikkien vammaisten osallistamiseen, jotta he voivat olla aktiivisia kansalaisia yhteisöissään niin, että meillä on vaihtoehtoja ja hallinnan mahdollisuus elämässämme. Euroopan rakennerahastoa on käytettävä, jotta voitaisiin varmistaa universaali suunnittelu infrastruktuurista, jotta e- esteettömyys olisi mahdollista. Me haluamme, että osallistaminen yhteiskunnissamme olisi automaattista eikä taistelun takana. Kiitoksia. Ja, minusta on niin Paljon kiitoksia. Maria Grappini. Maria Grappini. Kiitoksia. Minä olen hyvin vaikuttunut siitä, mitä täällä tapahtuu. Haluaisin onnitella tapahtuman järjestäjää. Haluaisin onnitella teitä, koska taistelette oikeuksienne puolesta, oikeuksia, jotka teille kuuluvat. Teitä on kymmeniä miljoonia me äh, teidän kanssanne, te meidän kanssanne. Minä äh, olen vammaisinterryhmän jäsen, koska omassa maassani olen äh, tehnyt paljon työtä kansalaisjärjestöjen kanssa ja olen tehnyt työtä äh, vammaisten kanssa, jotka olivat täysin integroituneita yrityksissä. Niin ovat ihmisiä, joita tarvitsemme. Kuten edeltävä puhuja sanoi, en usko, että teidän pitää käyttää aikaa sen puolesta, että taistelette oikeuksinne puolesta. Teidän pitää ottaa ne itsestäänselvyyksinä. Me täällä parlamentissa taistelemme sen puolesta, että Euroopassa meillä olisi lainsäädäntöä, joka olisi niin hyvää kuin mahdollista, niin avointa kuin mahdollista, niin objektiivista kuin mahdollista, ja samalla vaadimme, että jäsenvaltiot tekisivät samoin. Teillä pitää olla oikeus kaikkeen, eh, esteetön internet, esteetön liikkumisen mahdollisuus, esteettömyys rakennuksissa. Olemme oikealla tiellä, koska tänä vuonna meillä on nyt muutamia uusia säädöksiä ja ihan riippumatta, mistä äh, Euroopan parlamentin jäsenet tulevat, äh, ihan mistä tahansa ryhmästä he tulevat, he tukevat kaikki teidän ähm, ajatuksianne. Toivotan teille kaikkia hyviä, että teillä voi olla samanlainen elämä kuin muilla. Voitte lukea, voitte katsoa elokuvia, voitte osallistua työelämän omien pätevyyksienne perusteella. Toivotan teille terveyttä ja meidän Euroopan parlamentin pitää painostaa jäsenvaltioita, jotta he tekevät työnsä kotipuolessa. Toivotan kaikille hyvää, eh, hyviä juhlapäiviä ja kaikkea hyvää. Seuraava puhuja. Esther Fergot. Muchas gracias. Ah, en primer es un honor. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Ensinnäkin totean, että on suuri kunnia olla mukana tässä erittäin tärkeässä kokouksessa, jossa on niin merkittäviä henkilöitä paikalla. Kuulun vammaisinterryhmään. Olen itse asiassa tuon interryhmän varapuheenjohtaja. Haluaisin tarjota kiitokseni eurooppalaiselle vammaisfoorumille ja myöskin espanjaiselle kollegalleni. Annan suuret kiitokset, koska Vammaisfoorumi ja Espanjan kollegana olette teette erittäin arvokasta työtä. Vammaisfoorumin tekemä työ on minulle suuri kiintopiste. Sen valossa katsoa, mitä me voimme tehdä, kuinka voimme varmistaa ihmisoikeudet ja tasavertaisen kohtelun kaikille. Kiitos myöskin komission jäsenelle. Komission jäsen on ollut meidän ystävämme kaikissa vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä komissaari on esittänyt vammaisia koskevaa lainsäädäntöä, joka on ollut erittäin paljon kunnianhimoisempaa kuin aiempi lainsäädäntö. Me kaikki yhdessä komission kanssa voimme parantaa esteettömyystilannetta Euroopassa. Eurooppalainen esteettömyysstrategia tai vammaistrategia vuosille 2010-2020 on edistynyt. Siitä on voitu keskustella jo parlamentin minitäysistunnon yhteydessä. Toivon mukaan uusi strategia hyväksytään, koska siinä on monia mu- hienoja asioita mukana. Esimerkiksi esteettömyys perusoikeutena ennen kuin päästään siihen, että on täysi mittainen pääsy koulutuksen esimerkiksi. Täytyy varmistaa, että kaikilla sektoreilla varmistetaan esteettömyys, mukaan luettuna digitaalinen esteettömyys YK yleissopimuksen valossa. Olemme kaikki samaa mieltä asioista, kun ollaan sanojen tasolla, mutta sitten kun tarvitaan rahaa, niin sitten ei olekaan niin yksimielisiä. Meidän täytyy varmistaa, että sanktioitakin otetaan käyttöön, mikäli asiat eivät edisty. Olen itse myöskin vetomusvaliokunnan jäsen parlamentissa. Meille tulee paljon vetomuksia eri puolilta Eurooppaa, Euroopan kansalaisilta, jotka valittavat siitä, että esteettömyys ei toteudu ja he valittavat myöskin eriarvoisuudesta Euroopassa. Kuitenkin Euroopassa kaikilla pitäisi olla samat oikeudet. Näin ainakin teoriassa. Teidän kaikkien läsnäolo täällä ja myöskin eri järjestöjen mukanaolo, jotka tekevät työtä vammaisten hyväksi, on erittäin tärkeää. Me katsomme, että te olette koko tämän vammaisliikkeen äänitorvi Kyse on jatkuvasta prosessista, kun pyritään parantamaan ihmisten tietoisuutta ja valistamaan heitä, kun puhutaan tasa-arvosta esimerkiksi ja ihmisoikeuksista ja muista oikeuksista. Me voimme yhdessä valistustyön kautta muuttaa ihmisten katsantokantoja ja varmistaa vammaisten oikeudet kaikkialla Euroopassa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja seuraava pohja on Rava Stefani Vuuli. INUSP, the European Network of User... Inus uh, on, on psykiatrian käyttäjän, entisten käyttäjän ja siitä selvinneiden järjestö. Ja me vaadimme, että EU täyttää YK komitean suosituksia – me vaadimme teitä myös soveltamaan EDFn päätöslauselmaa. Ja täytyy erityisesti pitää huolta siitä, että organisaatiot, jotka edustavat vammaisia mukaan lukien psykososiaalisista ongelmista kärsivät ihmiset, heitä täytyy kuulla, heillä täytyy olla osa mielekästä kuulemista, jota Euroopan ja vammaiset, jotka tarvitsevat asianmukaista tällaista tukea EU-ssa, heidän täytyy saada sitä tähän kuulemiskeikkoon täytyy olla kasvokkain tapaamisia ja fokusryhmiä. Sen sijaan, että vaan lähetettäisiin kaavakkeita ja niin poispäin. Helsingin kokouksessa e puhui hyvien käytäntöjen tietokannasta, jotka ovat mielenterveysalalla. Nämä myönteisiä aloiteita, mutta ne ovat pitäneet huolta, riittävästi huolta siitä, että ihmiset, jotka kärsivät psykososiaalisista vammoista, vammaisuudesta, että heidät otetaan sen tarpeeksi hyvin huomioon. Pakko laitostaminen on vielä mahdollista ja pakkohoito on yhä mahdollista EU-ssa. Ja tämä jatkuu vuosittain. Tämä perustuu todelliseen tai kuviteltuun psykososiaaliseen vammaisuuteen. Ja oikeustoimikelvottomuus, oikeustoimikelvollisuuden puuto on yhä mahdollista Euroopassa. Se johtaa ihmisoikeuksien vakavaan rikkomiseen, kuten YK komitea totesi ja YK erikois, raportoija totesivat tämän myös. Meillä täytyy olla kunnon strategia tulevia toimia ajatellen. Me luotamme teihin. Kiitos. Seuraavaksi Pietro Sorinzione Autism Europeista. Joo. E, la mia prima... Kiitos. Ensimmäinen pyyntöni on, että tunnistetaan vammaisuus se on lähtökohta oikeuksiemme tunnustamiselle, mutta vammaisuuden tunnustamisprosessi on liian stressaava ja äh, äh, vaikea ja se on erilainen eri jäsenvaltioissa. Joissain äh, siirrytään diagnosista nopeasti vammaisuuden tunnustamiseen, taloudellisiin tukiin ja palveluihin. Toisissa maissa erityisesti joidenkin vammais, vammojen suhteen, kuten esimerkiksi autismin suhteen, tämä on hyvin monimutkainen ja hankala, väsyttävä prosessi, joka riippuu siitä elimestä, joka arvioi henkilön. Ja usein tämä prosessi täytyy toistaa useampaan otteeseen elämän aikana. Vaadin, että tämä prosessi olisi riippumaton siitä, missä on syntynyt Toiseksi lääkkeiden kehittäminen autismissa edistyy. Siihen on investoitu paljon rahaa, mutta sitten meillä on eettisiä ongelmia, jotka liittyvät lääkekokeisiin ja myöskin lääkkeiden pitkäaikaisen käyttöön. Näitä asioita ei ole vielä riittävästi tutkittu ja autismikirjon ihmisiä ei ole riittävästi otettu mukaan, eikä myöskään heidän perheenjäseniään tässä eettisessä arviointissa ole otettu mukaan. Tämä saattaa johtaa ähm, lääkkeiden väärinkäyttöön, ei pelkästään äh, kun otetaan huomioon lääkkeiden äh, sivuvaikutukset, vaan myös kun on äh, kyse suostumuksesta, jonkun täytyy olla todellista ja perusteltua Toivon, että jäsenvaltioissa kaikki autismikirjon ihmisiä konsultoidaan tästä asiasta. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Maria Koirva. Buenos días. Me llamo Nerea Cuevo Kiitoksia. Persona con olen Maria Kuerva. Olen espanjalainen ja vammainen. Ja näen tämä ajattelun Espanjassa ja näen kyllä miten asiat muuttuvat. Minä olen sosialistisessa puolussa mukana ja työskentelee sen kanssa ja oli vaikeaa päästä, oli haasteellista päästä puolueen listalle ehdokkaaksi, mutta pääsin ja otan osaa kaikkiin kokouksiin ja otan myös osaa päätöksentekoa. Olen myös osa ryhmää, joka käsittelee vammaiskysymyksiä ja autamme ihmisiä äänestämään. ja minä voin äänestää. Ja se on tärkeää, että vammaisilla on oikeus äänestää. Mutta vielä tänä päivänä vammaiset usein eivät voi äänestää, koska he koskaavat haasteita. Heidän äänioikeutensa oikeutensa on rajattu. Me olemme ihmisiä, me olemme kykeneviä el, la Comisión Internacional Unida sobre YK on vammaisten oikeuksien komitea ja sopimuksen artikla 29 ovat molemmat sanoneet, että vammaisilla on oikeus äänestää. Ja oikeus tulla valituksi vaaleilla. Ihan kuin kukaan tässä muu. Ja meidän täytyy nopeasti pitää huolta, että näin todella tapahtuu. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia Tehnyt mahdolliseksi sen, että voin olla täällä tänään. Tämä on antanut meille toivoa. Ja minulla on tärkeää myös sanoa, että Espanjan sosialistinen puolue on auttanut minua. Kaikki vammaiset, jotka minä, niin kuin minä, me taistelemme kaikkien yksilöllisten oikeuksiemme toteuttamiseksi. Haluan myös käyttää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat auttaneet. Paljon kiitoksia. Thank you so much for your... Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Ja seuraava puhuja on Unkarista Arsbet Fogvesi. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, Unkarin vammaisjärjestöjen kansallinen neuvosto katsoo, että rakennerahastoilla on erittäin tärkeä rooli. Ne voivat auttaa vammaisia ihmisiä. Emme voi hyväksyä sitä, että kuitenkin rahastoista rahoitetaan pelkästään kohteita, kuten Budapestin metrolinjan kunnostus. Koko metrolinja kunnostettiin, kaikki 20 asemaa kunnostettiin. Kahdeksan niistä on edelleenkin sellaisia, jotka eivät ole esteettömiä vammaisten kannalta. Me haluaisimme, että mikäli rahoitusta annetaan, silloin pitäisi antaa sellainen velvoite, että vammaisten oikeudet aina otetaan huomioon ja vammaisia kuullaan. Haluaisimme parempaa valvontaa tämän tyyppisiin toimiin. Unkarissa hiljattain otettiin käyttöön uusi hanke, jonka kautta 10 000 ihmistä, vammaista ihmistä, halutaan asumaan kodinomaisiin oloihin, joten heidät otetaan pois laitoksista. Sen se he pistettäisiin laitoksiin. He saavat omia asuntojaan pienissä kylissä esimerkiksi. Juuri tämän tyyppisiä muutoksia tarvittaisiin. Meidän täytyy painottaa sitä, että vammaisia täytyy tukea rakennerahastovaran kautta myöskin tulevaisuudessa. Ja vammaisia täytyy auttaa asumaan itsenäisesti. Meidän täytyy auttaa ihmisiä, joilla on erityistarpeita ja ihmisiä, jotka haluavat asua omillaan. Meidän täytyy tässä suhteessa vaihtaa hyviä käytänteitä ja meidän täytyy ottaa opiksemme toisiltamme. Ja erityishuomio täytyy kiinnittää lapsiin, jotka kärsivät monista vammoista samanaikaisesti. Rahoitustuki, jonka vammainen saa minun maassani, on alle 200 euroa kuukaudessa. Yhteiskunta ei ole vielä täysin esteetön vammaiset ihmiset katsovat jäsenvaltionsa ja EUn suuntaan ja toivoo, että tuleva talousarvio tulee ole, olemaan sellainen, että siinä otetaan kaikkien edut huomioon. From France. Ja Ranskasta. Monsieur Chateauin. Hi, uh, dear cousins. Indeed, in Europe we are all... Hei, hyvät serkut. Täällä Euroopassa olemme kaikki saman perheen jäseniä. Euroopan kansalaisuus, joka meille on annettu, kiitos edeltävien sukupolvien työn, on kaikkein hienoin lahja, jonka olemme koskaan saaneet. Yksi perustavimmista oikeuksista, joka meillä on, on liikkumisen vapaus. Meidän pitäisi todella nauttia tästä oikeudesta tasa-arvoisesti muiden kanssa huolimatta vammoistamme. Muuten ähm, voi olla vaikea meidän pitää itseämme todellisena Euroopan kansalaisina muuten kuin paperilla täällä salissa käin keskustelua aikaisemmin ja silloin mainittiin, että toivoisin, että voisimme äh, nauttia liikkuvuudesta, vapaasta liikkuvuudesta ennen kuin kuolemme ja äh, voimme olla todellisia Euroopan kansalaisia ennen kuin kuolemme. Eilen sain lyhyesti keskustella Marian Taisenin kanssa ja äh, hänelle sanoin, että meillä on erittäin myönteistä se, että huomenna voimme myös edistyä pitkän ajan hoidossa ja muissa eduissa, jotta ihmiset voisivat liikkua helpommin. Valitettavasti meillä on vielä paljon esteitä tiellämme ja kuten aina kun on kyse EU-politiikasta, kyse on täytäntöönpanosta. Voitaisiin ehdottaa, että ehkä jäsenvaltiot olisivat todella halukkaita auttamaan kansalaisiaan täyttämään mahdollisuutensa unionin laajuisesti, koska meillä on paljon erilaisia kansalaisuuksia tässä salissa, mutta meillä on vain yksi kansalaisuus, nimittäin Euroopan unionin kansalaisuus. Kiitoksia oikein paljon. Thank you so much. The next... Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja Massimo Errol madam president those who know me know that i am quite sceptical of the tonnes of papers and documents and lovely words aika... Minulla on tämä suhteeni puheisiin ja instituutista Sekä on että että vuorovaikutus instituutioiden kanssa. Olemme nähneet sitä ja kuulimme täällä puhujan, joka puhui ikään kuin me ja te hengessä. Itse asiassa yksi parlamentin jäsen lähes kahdessa minuutissa mainitsi 12 minuuttia puheessaan tämän me te jaon. Ovatko instituutiomme paikallisia tai osa niiden vika on, että ne luovat näitä esteitä. Ne ymmärtävät, että tämä monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että ei ole tällaista metaiteajatteluja. Ajatellaan, että puhutaan vaikka sukupuolten tasa-arvoista, me ja te hengessä. Kaksi kertaa me ja te. Ajatelkaapa, että puhumme värilliselle ihmiselle tavalla 12 kertaa me ja te. En puhu pitkään. Aikaa vähän. Tämän asenteen täytyy muuttua. Lopukommenttina tämä vuosikymmenien sitten sukupuolten tasa-arvo oli unelma. Ja EU e loi erilaisia positiivisen syrjinnän aloitteita, jotka antavat naisille – mahdollisuuksia miesten dominoimassa yhteiskunnassa, eikä olisi aikaa, että EU-instituutiot aidosti miettivät, miten luoda menetelmiä, jotka mahdollistavat positiivisen syrjinnän myötäisen kohtelun vammaisille. Et, emme ne halua ainoastaan kritikoida EU-instituutioita ja demokraattisia hallituksia EU-ssa. On todella häpeällistä, että että me emme eu kykene valitsemaan enemmän vammaisia. Meillä on vammaisia, mutta ei, ole, ei johtajaa. Irlantilainen kollega mainitsi Natsi-Euroopan, mutta tämä maa, tämä maa vapautettiin natsit tyranniasta ja armeijan johtaja itse oli vammainen. Thank you so much. And next speaker will come from Germany. Joachim. Kiitoksia. Seuraava puhuja tulee Saksasta, Joachim Seiring. Vielen Dank. Mein Name ist Joachim Soirin. Kiitoksia. Minä olen Joachim Soirin. Minä puhun äh, Saksan kuulovammaisten liiton puolesta. Ja minun huoleni on, että äh, kuulovammaiset äh, unohdetaan toimenpiteissä äh, ja strategioissa. Miksi näin ajattelen? Katsokaapa nyt näitä tekstityksiä, joista saamme tänään nauttia. Ensimmäiset tunnit ne eivät toimineet melkein laisinkaan. Jos joku teistä on joskus yrittänyt seurata keskustelua sitä kautta, että hän lukee tekstitystä, niin silloin hän on kyllä aika pihalla eikä ole myöskään mitään kansainvälistä tekstitystä ja siksi minusta on kyllä vähän outoa, että internet aikakaudessa tekniset mahdollisuudet mahdollistavat vain englanninkieliset tekstitykset. Ei se ole osallistamista. Ja jos katsoin tuota taukoa, jolloin oli tarkoitus verkostoitua ja keskustella, niin akustisesti se oli katastrofi. Miksi tämän sanon? Noin 52 miljoonaa ihmistä ovat Euroopassa omien sanojensa mukaan kuulovammaisia, todennäköisesti heitä vielä enemmän kuulon menetys voi olla syy masennukselle ja eristäytymiselle, koska ihmiset eristäytyvät, kun he ovat tällaisessa tilanteessa. Siksi kuulon aleneminen ja sen seuraukset voivat olla suuri uhka kansalaisten terveydelle ja saattavat aiheuttaa myös taakan terveydenhuoltojärjestelmälle, jos niille ei mitään tehdä. Uusi lääketieteellinen tekniikka antaa mahdollisuuksia. Salin akustiikan parantaminen ei ole niin kovin vaikeaa. Siksi päätöksentekijöiden pitäisi helpottaa pääsyä tietoteknologian pariin Euroopan komission ja neuvoston olisi otettava johtoasema ja valmistettava, että ammattimainen kuulon suojelu mukaan lukien kuntoutus, huolto ja tarkastus olisi kansalaisten oikeus kuulon alenemista pitäisi ennaltaehkäistä ja se pitäisi tunnistaa ajoissa terveydenhuoltojärjestelmissä ja hoitoon pääsy pitää olla kaikkien oikeus eikä riippuvainen iästä eikä sen pidä rajoittua vain yhteen korvaan. Monissa maissa, jos on kaksi korvaa, joissa on kuulen alenema, niin vain yksi saa implantin. Kiitoksia. Thank you so much. And next... Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on Virosta. Amar Arm, Amer. Head Europarlamendi liikmed ja tele... Kiitoksia. Euroopan parlamentin jäsenet. Hyvät naiset ja herrat kaikkialta Euroopasta. Haluaisin kiittää ensinnäkin liettualaisia, koska Liettualaiset pyysivät, että puhun täällä kaunista äidinkieltäni viroa enkä englantia. Kiitos teille. Haluaisin puhua siitä, että miten Viron ja muiden maiden vammaisjärjestöt ovat kovin heikoilla. He eivät voi en kunnolla puolustaa vammaisten etuja. Esimerkiksi joudun maksamaan jäsenysmaksun veronmaksajien liitolle, jotta voimme sitten palkata kunnollisen lakimiehen, joka voi meitä puolustaa tuomioistuimessa. Samanaikaisesti Veromaksien liitto voi järjestää koulutusta, mutta sekin on hyvin kallista. Mikäli vertaamme tätä esimerkiksi Viron vammaisjärjestöjen tilanteeseen, Vammaisjärjestöillä ei ole riittävästi rahaa, jotta he voisivat palkata lakimiehiä puolustaakseen asiakkaita. Kaikki, mitä vammaisjärjestöissä tehdään, tehdään vapaaehtoisvaroin, mukaan luettuna vammaisjärjestön jokapäiväinen työ. Ei meillä ole varaa maksaa mitään lakimiesten palkkioita. Tietystikin, jos voitamme oikeusjutun, voimme saada rahaa vastapuolelta, mutta kukaan ei ota meitä vakavasti, koska meillä ei ole riittävästi painoarvoa. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että niin kauan kuin meidän etujärjestömme eivät pysty palkkaamaan kunnollisia lakimiehiä, niin kauan valtio ei ota meitä vakavasti. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, varsinkin tämän erittäin hienon tilaisuuden järjestäjiä. Kiitos myöskin tästä hienosta päivyristä, jonka sain. Thank you so much and next speaker is Pete. Kiitos. Peter Van Hout on seuraava puhuja. Hallo, goedenavond. Oh, ik ben hier van EDBU de Europese Dovblindenunie. Dat is de stem. Kiitoksia. Edustan täällä Euroopan kuuromökkien liittoa. Kyse on ihmisistä, jotka ovat erittäin haavoittuvaisessa asemassa. Meitä voidaan verrata kuuren tilanteeseen tai sokeiden tilanteeseen, mutta meillä on vielä hankalampi tilanne. Ja mikäli me tarkastelemme tilanteemme, me emme voi hyötyä alatekti, ohjelmien alatekstityksestä, koska emme pysty lukemaan alatekstejä, emmekä pysty myöskään hyötymään muista apuvälineistä, joita on olemassa muun tyyppisiä vammaisia varten. Siksi meidän asemme täytyy tunnustaa erilliseksi vammaisryhmäksi. Meillä ei ole pääsyä myöskään kuuremikille tarkoitettuihin tulkkauspalveluihin. Euroopan unionin pitäisi varmistaa, että annetaan määrärahoja koulutusta varten, jotta me saisimme myöskin meille soveltuvia tulkkeja, jotka vastaavat meidän tarpeitamme. Lisäksi riittävästi varoja pitäisi olla kuuromykkien tulkkeja varten, koska muuten meidän on erittäin vaikea nauttia oikeuksistamme, jotka meille kuuluvat EUnkin. Meidän täytyy saada riittävästi varoja jotta voimme varmistaa sen, että pääsemme mukaan yhteiskuntaan. Yhteiskunnassa mukana oleminen kuuluu myöskin meille. Meillä on ihan tavallisia tarpeita, mikäli haluamme elää riippumattomasti. Ja itsenäisyys, itsenäinen elämä, omien elämän ohjien käsin, käsin ottaminen on meille yhtä tärkeä kuin kaikille muillekin. Next speaker. Next speaker from... Kiitos. Seuraava on John Dowds Irlannin vammaisfoorumista. Gerard, Gerard Eris. Kiitos rouva puheenjohtaja. On teknologiasta, mutta sen, mitä sanon, pätee hyvinkin koulutukseen, liikenteeseen, ympäristöön. Teknologian ei tarvitse olla monimutkaista Laksentehokasta minulla on braille-kello. Koske, kosketan sen kellotaulu eläin sen taulu, tauluja. Ja on myöskin erittäin helpposkäyttäisiä pyörätuoja, mutta muotologia suhtaisi olla tarkemmin Googlen verkkosivujen suhteen. Me tapasimme myös World Wide Web-konsortti viikolla. Ja myös Googlella sitten kone oppiminen, kaikki tällaiset asiat. Meistä täytyy pitää huolta, että nämä asiat, uudet teknologiat eivät sisällä samoja, samoja harhoja, sama, samaa syrjintää kuin yhteiskunta ylipäätänsä. Meidän täytyy kyetä hyötymään uudesta teknologiasta, autottomat ajoneuvot, kevyet materiaalit, niin grafeeni ja kolmeulotteinen printtaaminen. Miksi? Äh, Maailman talousfoorumi työpaikkojen tulevaisuusraportissa arvioi, että 63 prosenttia seuraavan sukupolven työpaikoista on sellaisia, että niitä ei vielä ole olemassa. Monet niistä vaativat teknologian käyttöä. Nämä työpaikat ovat saavutettavia lapsillemme, jos nämä teknologiat ovat saavutettavia. Me, me työskentelemme tämän parissa, me vaikutamme teollisuuteen, myöskin julkaisijoihin, oppisuunnitelmien – olen itse Irlannin äh, IT-yhdistyksen jäsen ja pyrimme vaikuttamaan myös äh, teknologiayrityksiin. Me teemme omaa tehtävämme, mutta me tarvitsemme neuvoston ja parlamentin apua, työtä, niin täytyy myös tehdä se, mitä niitä vaaditaan. Me tarvitsemme Euroopan esteettömyysasetusta, me tarvitsemme vahvaa direktiiviä audiovisuaalisten medioiden suhteen me tarvitsemme myöskin julkisia hankintoja koskevan direktiivin. Me täydä, pitää huolta sitä, että Euroopan julkishankinnat ovat vammaiskestäviä. Ja meidän täytyy myöskin pitää huolta, että YK on sopimus täytäntöön pidetään ja että se on osa 2030 strategiaa. Me haluamme, että vammaiset haluavat olla tavallinen osa yhteiskuntaa, mutta me haluamme myös vahvistaa yhteiskuntaa vähän niin kuin suolasopassa ja sokeriteessä. Kiitos. Uh, thank you so much and the last... Paljon kiitoksia viimeinen puhuja. Omassa sessiassamme on Euroopan parlamentin jäsen Heckman. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat. Me emme voi hyväksyä sitä, että vammaiset eivät voi hyötyä niistä oikeuksista, jotka heille kuuluvat. Mutta jos ajattelen teidän oikeuksia, ajattelen myös arvoanne ja arvokkuuttanne ja äh, itsenäisyyttänne. Äh, vammaisten äh, suurempi sosiaalinen osallistaminen edistyy, mutta te eurooppalaisen vammaisfoorumin jäsenet pystytte arvioimaan tulokset. Toivon, että joillain aloilla on tapahtunut jotain myönteistä edistystä, mutta olen tietoinen siitä, että meillä on vielä pitkä tie kuljettavannamme, jotta vammaiset voivat saada täyden osallisuuden ja hyödyntää kaikkia tuotteita ja palveluja ja elää itsenäistä elävää. Meidän täytyy Euroopan politiikkoina toimia tämän edestä ja olen iloinen, että olemme ensimmäisen vaiheen saaneet päätökseen eurooppalaisessa esteettömyysasetuksessa, mutta meidän on tehtävä työtä, jotta täytäntöönpano tapahtuisi kaikilla tasoilla, ei vain täällä Brysselissä, vaan erityisesti paikallistasolla. Meidän on parannettava vammaisten työllistymistä, koska te olette valtava potentiaali, mutta työmarkkinat eivät ole sitä vielä täysin hyödyntäneet hyödyntänyt. Uskon, että tämä onnistuu rohkaisemalla työnantajia ja auttamalla sosiaalisten yritysten perustamista, luomalla joustavia, sopivia työsuhteita. Tämä on, pitäisi olla mahdollista hyvän koulutuksen kautta, joka ottaa vammaiset mukaan aivan varhaisemmassa vaiheessa. Siksi meidän on vastustettava eriyttämistä. Valitettavasti on hyvin paljon vammaisia, jotka eri syistä joutuvat jättämään koulun kesken. Meidän täytyy tarjota erilaisia välineitä elinikäiseen oppimiseen. Ja lopuksi halusin sanoa, että en ole pitkään aikaa nähnyt näin paljon innostusta ja niin paljon hymyjä tässä salissa. Toivoisin, että kävisitte täällä useammin. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Nyt haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun. Tiedän, että täällä on vielä ihmisiä, jotka halusivat puheenvuoron. Meillä oli varallaololista, mutta valitettavasti aika on loppunut, joten meidän täytyy kunnioittaa annettua aikataulua. Ennen kuin päätän tämän kokouksen osan, haluaisin antaa edustaja Farrakastaan vielä puheenvuoron. And I will be also very quick. Ihan lyhyesti. ennen kuin siirrymme, siirrymme päätöslauselmaan. Kysyisin komission jäseneltä sen suhteen, mitä olemme sanoneet. Hänellä on kaksi minuuttia vielä, jos hän haluaa. Kiitoksia paljon. Kiitos arvon puheenjohtaja, EDFn johtaja. Uskon, että tämä oli erittäin tärkeä päivä, koska niin moni ihminen kokoontui yhteen. Nyt oli vammaisfoorumin 20. vuosipäivä myöskin. Tämä oli myöskin merkittävä virstaan pylvässä. Te olette, te olette erittäin edustava, edustuksellinen järjestö. Ja tällaisen järjestön Ääntä täytyy kuulla. Niin tulemme tekemään. Komissiossa tulemme ryhtymään tuumasta toimiin. Te yksin. Ministerineuvosto kokoontuu huomenna ja kuten lupasin, tulen vetomaan ministereihin, jotta he toivon mukaan sitten huomenna myöskin tekevät sopimuksen esteettömyyslaista. Se on huomenna neuvoston esityslistalla. Kollegani Jurova tulee myöskin olemaan paikalla ja hän todellakin peräänkuulutan sitä, että ministerit saisivat aikaan edistystä, että saataisiin horisontaalinen syrjimättömyyslaki myöskin aikaan. Sitä on kymmen vuotta jo työstetty, joten vihdoinkin siitä täytyy tehdä totta. Ja e EDFn on erittäin hyvä. Voin sanoa nyt seuraavaa. Tänään kuulemme monia asioita siitä, että nyt puuttuu sanojen ohella toimintaa ja juuri toimintaa peräänkuljetetaan. Jotta olisi toimintaa, me tarvitsemme strategian ja me tulemme kehittämään tätä edelleenkin. Siksi on erittäin tärkeää, että tänä päivänä me pystymme kuulemaan teidän viestinne. Olimme täällä kuuntelemassa nimenomaan. Ja samalla saadaan päätösasema, joka toivon mukaan saa valtavasti tukea EDFn työn myötä, koska tämä voi auttaa meitä eteenpäin, kun me valmistamme seuraavaa strategiaa. Me pistämme nyky, nykyistä strategiaa täytäntöön yhä paremmin, mutta meidän täytyy käyttää kaikki mahdolliset välineet, joita meillä on käytössämme, ja pohtia uusia välineitä, jotta uusi strategia vuodesta 2020 eteenpäin sitten juovasti jatkaa siitä, mihin päästiin nykyisen strategian kautta tämä paperi on kaksi ja puoli sivua pitkä. Tämä osoittaa, että se on lyhyt, mutta ytimekäs ja siinä on 11 kohtaa, joiden suhteen voimme saada paljon eväitä strategiamme varten. Tämä ei saa jäädä tyhjäksi sanahelinäksi. Olemme jatkuvasti kontaktissa, yhteyksissä EDFn ja muiden järjestöjen kautta. Ja haluan kiittää kaikkia, myöskin EDFn puheenjohtajaa heidän ja salin puolelta kuuluneiden puheenvuorensa vuoksi. Kiitos. I think uh, with uh, your way... Kollegat, tavallanne olette jo ette vain kuulleet, mitä komissio sanoo, vaan myös hyväksynyt päätöslauselman. Hyväksymmekö päätöslauselman ja viemmekö tulevaisuuden vammaisstrategiaa eteenpäin, hyväksymmekö tämän kampanjan, viekää se ministereillenne tiedoksi. Ja nyt meidän täytyy valmistautua seuraavan paneeliin. Kiitoksia kaikille puhujille, kaikille osallistujille, äh, jotka puhuivat, ja pyydämme anteeksi niiden, niiltä, jotka eivät ehtineet puhua. Dan wil ik deze sessie afsluiten en... Kokouksen tämä osa päätyy tähän ja odottelemme että henkilöt, jotka osallistuvat seuraavaan keskusteluun, tulevat kaikki paikalle. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuvat keskusteluun ja kiitoksia aivan erityisesti komission jäsenelle siitä, että hän oli täällä tänään.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen, please take your seats. We will start. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Aloitamme kolmannen paneelimme. If you do so, then I will use... Ja pyytää, aion nyt käyttää tätä mahdollisuutta puhua äidinkielelläni. Äidinkieleni on tsekki. Joten hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri ilo johtaa puhetta tässä kolmannessa paneelissa. Minun nimeni on Olga Senalova. olen tsekkiläinen meppi. Olen sosiaalidemokraattista puolueesta ja olen yksi vammaisinterryhmän yhteispuheenjohtajista. Me tapaamme tänään Euroopan parlamentissa ja siitä huolimatta tai juuri siksi meidän ei pitäisi puhua pelkästään vammaisten oikeuksista. Meidän pitäisi keskittyä tilanteeseen EUn rajojen ulkopuolella. Me emme saa unohtaa niitä 800 miljoonaa vammaista, jotka elävät kehitysmaissa, jotka usein jäävät näkymättömiksi ja joita e- enemmistöväestö syrjii ja jotka unohdetaan. Monissa maissa vammaiset ovat syrjäytyneen ihmisryhmä, heillä on vähemmän mahdollisuuksia hyödyntää äh, terveydenhuoltoa tai saada koulutusta, heille on melkein mahdotonta nousta ulos köyhyydestä. Vammaisuus on yksi köyhyyden pääsyistä kehitysmaissa, mutta myös Euroopan unionissa. Siksi me äh, olemme hyvin kiinnostuneista niistä 17 kestävän kehityksen tavoitteista, joiden tarkoituksena on poistaa köyhyys maailmasta. Näiden periaatteiden tarkoitus on olla jättämättä ketään jälkeen, vaikka on paljon tärkeitä hankkeita vammaisille, ne eivät koskaan pysty saavuttamaan kaikkia, ja siksi on tärkeää huomioida vammaiset kaikissa kehitysohjelmissa ja kaikissa Euroopan parlamentin toiminnassa, mukaan lukien ulkosuhteissa. Kuten olemme tänään jo keskustelleet, jotta vammaisten oikeudet toteutuisivat, on tärkeää ottaa nuo ihmiset mukaan kaikkiin päätöksenteon tasoille myös täytäntöönpanoon. Siksi olen erittäin iloinen siitä, että voin olla yhteispuheenjohtaja tässä kolmannessa osassa yhdessä Nadia Hadadin kanssa ja odotan myös kovasti panelistien puheenvuoroja. Koska olemme myöhässä, haluaisin huomauttaa, että jokainen osallistuja saa puhua vain kuusi minuuttia. Nyt keskustelun aluksi meillä on puheenvuoro Neven Mimitsalta. Hän puhuu meille videoviestin kautta. Olkaa hyvä. President Tajani, honorable... Puhemies Tajani, arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minun on suuri ilo puhua neljännessä Euroopan parlamentin vammaisten foorumissa. Tänä vuonna tapahtuma sattuu saman aikaan kuin Euroopan vammaisfoorumin 20. vuosipäivä. Viimeisten 20 vuoden ajan olette pitäneet kiinni motostanne, ei mitään meistä ilman meitä. Työn kautta olette varmistaneet vahvan ja myönteisen edustuksen vammaisille ihmisille Euroopan tasolla ja autatte joka ikinen päivä rakentamaan kaikki mukaan ottavaa yhteiskuntaa, jossa on tasavertaiset mahdollisuudet kaikille. Yhdessä teidän kanssani Euroopan unioni on pitkään pyrkinyt puolustamaan vammaisten oikeuksia kaikkialla maailmassa. Kuten te tiedätte, meillä on tärkeä rooli, kun vaadimme uuteen globaaliin 2030 kestävän kehityksen agendaan joitakin sitoumuksia, jotka liittyvät siihen, että ketään ei jätetä. Ensimmäistä kertaa tämä uusi maailmanlojen kehys pitää sisällään erityisen viittauksen henkilöihin, joilla on vammoja vammaisuuteen. Tämä oli läpimurto miljardin ihmisen kannalta eri puolilla maailmaa, jotka kärsivät jonkin tyyppisestä vammaisuudesta. 80 prosenttia näistä ihmisistä asuu kehitysmaissa. Euroopan unioni on täysimittainen osallinen YK on yleissopimuksessa, joka koskee vammaisten oikeuksia. Alueellisena yhteisönä se on liittynyt tuohon sopimukseen. Perussopimus pitää sisällään sitoumuksen, ja pyritään varmistamaan kansainvälinen yhteistyö, jotta Vammaisille varmistetaan esteettömyys ja se, että he mukana kaikkeen. Vuonna 2015 YK antoi tunnustusta sille myönteiselle edistykselle, jota Euroopan unioni on saanut yleissopimuksen täytäntöpanossa, etenkin kun on kyse ulkoisien toimien rahoituksesta. Tänä kesänä EU-toimielimet ja 28 jäsenvaltiota hyväksyvät uuden eurooppalaisen konsensuksen, joka liittyy kehitykseen. Uusi konsensus rakentuu nykyisen poliittisen kehyksemme päälle, jossa muka, ovat mukana vammaisuus, ihmisoikeudet ja demokratia. Ja tämä vahvistaa meidän sitoumuksemme oikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan, kun on kyse kehityksestä. Sen tunnustetaan vammaisuuden ja köyhyyden kulkeminen käsi kädessä. Erityisestikin mainitaan vammaiset ja sitoudutaan siihen, että heidän erityistarpeensa otetaan huomioon ja varmistetaan, että he pääsevät täysimittaisesti mukaan yhteiskuntaan emme pelkästään johda esimerkillämme ja sanoimme kautta, vaan me myös toimimme. Euroopan unioni on merkittävä avunantaja. Se antaa tukea, jolla voidaan auttaa vammaisia ja heidän osallisuuttaan kaikilla maailmassa. Vuonna 2010 pistettiin täytäntöön tai karhoitettiin 330 vammaisiin liittyvää hanketta 95 maassa yhdessä kansallisyhteiskunnan kanssa. Nämä hankkeet liittyvät monityyppisiin seikkoihin, mukaan ottaen kansalaisyhteiskuntaan osallistuminen Afrikassa ja toisessa ääripäässä on fyysinen kuntoutus Afganistanissa. Ja toisaalta autetaan nuoria kuuroja saamaan tietoa sukupuoli- ja seksuaalisesta terveydestä Paraguayssa ja Uruguayssa. Tässä oli vain muutamia esimerkkejä. Hiljattain pistettiin liikkeelle myöskin kaksi konkreettista tointa, joilla pystytään tekemään vammaisuudesta poliittisen vuoropuhelun ja interventioiden valtavirtaa. Vammaisuutta ottaa huomioon kaikissa toimissa. Eilispäivänä otettiin käyttöön nelivuotinen Bridging the Gap-hanke, jolla tuetaan osallisuuteen pyrkiviä poliitikkoja ja palveluita vammaisille ihmisille. Hyvät naiset ja herrat, ajatuksena olisi kansainvälinen vuosi, joka pyrkisi muuttamaan yhteiskunnan sellaiseksi, olisi kestävä ja mukanottava kaikkien kannalta. Jesan Nigussi, niin johtava ihmisoikeuslakimies Etiopiassa, on loistava esimerkki tästä muutoksesta, joka tarvitaan. Hän, hän on itse kokenut syrjintää, koska hän oli nuori, sokea afrikkalainen nainen. Hän muistuttaa meitä siitä, että johtajuus ei linkity pelkästään meidän silmiimme, korviimme ja rajoihimme, vaan meistä voi tulla johtajia Huomitsi, siitä, ketä me olemme ja missä tahansa olemmekin. Me voimme auttaa muitakin saamaan paremman elämän. Nyt haluaisin lopuksi vielä kiittää kaikkia johtajia, jotka ovat täällä salissa tänä päivänä siitä, että he autatte meitä varmistamaan sen, että ketään ei jätetä. Ilomielen teen yhteistyötä teidän kanssanne edistääkseni vammaisten oikeuksia ja heidän osallisuuttaan kaikkialla maailmassa. Kiitoksia. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové. Hyvät naiset ja herrat, minulle on ilo toivottaa tervetulleeksi Krista Stiljanides, humanitaarisen avun komissaari. Kiitos puheenjohtaja herra Varkastanis, arvoisat vierat ja kollegat, hyvät naiset ja herrat. Meillä on suuri ilo olla täällä kanssanne tässä erittäin tärkeässä tapahtumassa Euroopan vammaisparlamentissa. Haluaisin kiittää järjestäjää tästä ystävällisestä kutsusta vaihtaa ideoita. Täällä tässä tärkeässä foorumissa. Ihan pari päivää sitten viitimme Euroopan vammaisten päivää, YK vammaisten päivää ja puheenjohtaja Varda Kastanis. Haluan myöskin onnitella Euroopan vammaisfoorumia sen 20-vuotispäivästä. Hyvät näistä herrat, te tiedätte paremmin kuin minä, että noin miljardi, miljardi, miljardi ihmistä on vammaisia maailmassa ja 80 prosenttia heistä kehitysmaissa. Valitettavasti kehittyneissäkin maissa vammaiset henkilöt ovat usein epäsuotuisassa asemassa omissa yhteisöissä. Totta kai kehitysmaissa haasteet ovat vielä suuremmat. Syrjintää on enemmän, jopa silloin, kun ei ole kriisi. Mutta katastrofien iskiessä tilanne pahenee edelleen. Heitä kohtaa useampi riski. Hätäavun saavutettavuus on heikompaa. He saattavat tarvita lisäsuojaa ja pääsy peruspalveluihin – on rajoitettua eikä vastaa tarpeita. Tämä koskee ruokaa, vettä, hygieniaa, ja lääkärin hoitoa, psykososiaalista tukea. Vammaiset henkilöt ovat usein humanitaarisen suunnittelun ja reaktioiden ulkopuolella. EU ja jäsenvaltiomme ovat laajin, suurin humanitaarisen avun antaja maailmassa. Meillä on suuri paino muokatassamme globaalia humanitaarista ympäristöä. Ja viime vuonna komission humanitaarinen budjetti saavutti 2,1 miljardia euroa. Meidän mandaattimme on selvä. Ja minun mandaattini humanitaarisen komissaarina on selkeä. Meidän täytyy auttaa heitä, jotka ovat haavoittuvimmassa asemassa. Huomasta henkilöiden täytyy olla ykkösprioriteetti. Tämä on meidän moraalinen velvollisuutemme eurooppalaisina. EU e on merkittävimpiä vammaisten oikeuksien puoltajia. Ensinnäkin olemme osallisia YK vammaisyleissopimuksessa. Ja siinä on erityisiä velvoitteita artiklassa 11, jotka koskevat riskitilanteita ja humanitaarisia katastrofeja. Ja näiden periaatteiden täytyy näkyä kaikessa EU-politiikassa. Olemme myöskin puoltaneet maailman äh, humanitaarisen huippukokouksen äh, vammaiskokousta ja sen toimintasuunnitelmaa. Ovat kaikki selkeitä osoituksia sitoumuksistamme, mutta tämä jossa ei ole kysymys vain sanoista, vaan myös konkreettista toimista. Ensinnäkin Olemme integroineet vammaisten tarpeet politiikkaamme suojeluun, paitataan siirtyneiden henkilöiden suojelussa ja myöskin hätämajoituksessa ja avussa. Nyt rahoitamme ensimmäisten ensimmäisten suuntaviivojen laatimista, jotka koskevat vammaisten ihmisten huomioon ottamista humanitaarisissa toimissa. Tämä on se tästä, että me haluamme muuttaa järjestelmää, me haluamme muutoksia kautta koko järjestelmään. Me tarvitsemme myös täsmärahoitusta vammaisille henkilöille luokkatastrofien ja alueella. Ensi vuonna rahoitamme 26 ohjelmaa jotka koskevat erityisesti vammaisuutta. Ja 30 miljoonaa euroa on tuo budjetti. Ja omalla kaudella olemme kasvattaneet tätä rahoitusta yli 40 prosentilla. Ja annan muutaman esimerkin uudesta tilanteesta. Turkissa parannamme laatupalveluiden saatavuutta – kohdistaen sen vammaiselle pakolaiselle. Sudanissa autamme humanitaarisen avun toimittamisen kapasiteetin lisäämistä, jotta pitäisimme huolta siitä, vammaiset henkilöt otetaan mukaan. Intiassa olemme rahoittaneet fyysisten kuntoutuspalveluiden toimintaa. Ja Kreikassa olemme rahoittaneet vammaisystävällisten ää, sen majoituksen ja estettömien suihkujen tarjontaa ja saavutettavan ruoan tarjontaa. Voimme myös keskustella kumppaneiden kanssa siitä, mitä voimme parantaa asioita. Teemme myös paljon, jotta väestönsuojelu olisi inklusiivisempaa. Lastensuojelu on toinen osa portfoliotamme. Me integroimme vammaisuuden ää, katastrofin hallintaan ja harjoituksiin. Meillä on valmiusharjoituksia, jotka ottavat vammaiset henkilöt huomioon. Ja kaksi vuotta sitten neuvosto hyväksyi johtopäätöksensä kriisinhallinnasta. Niissä on vammaisten henkilöiden erityistarpeet rakennettu mukaan. Me teemme paljon, mutta enemmänkin voimme tehdä, totta kai. Ja enemmän pitää tehdä yhdessä. Erityisesti avunantajina ja kumppaneina, ja olen komission jäsenenä valmis lisätoimiin vastatakseni omasta henkilöiden tarpeisiin kentällä kaikkialla. Hyvät ystävät, Joskus kuulen, että meidän täytyy luoda täysin vammaisystävällinen yhteiskunta Euroopassa ennen kuin voimme toimia kriisitilanteessa tuolla tavalla, mutta vilpittömästi minusta tuo lähestymistapa on todella lyhytnäköinen. Totta kai Euroopassa on paljon haasteita, Euroopassa ja jäsenvaltiossa, mutta sen pitäisi ehkäistä sitä, että kun me pyrkisi inklusiivisempaan humanitaariseen toimintaan. Yksi ei sulle pois toista. Ne itse asiassa vahvistavat toisia. Tämä on minun vakaumukseni. Viime kuukausien aikana olen keskustellut vammaisjärjestöjen kanssa ja kumppaneiden kanssa siitä, mitä vielä voimme tehdä. Tämä vuoropuhelu on välttämätöntä, että pääsisimme eteenpäin. Pari päivää sitten minulla oli ilo tavata puheenjohtaja Varda Kastanis, ja me sovimme me siitä, että on tärkeää työskennellä yhdessä, että loisimme inklusiivisempia mukaan ottavampia osallistavampia yhteiskuntia. Me olemme valmiita ja halukkaita tekemään enemmän. Näin me vaan tehdään enemmän. Niin tässä esimerkkejä. Ensimmäistä kertaa ra- ja rahoitusilmoituksissa painostamme sitä, että humanitaaristen kumppien pitää painottaa vammaisten henkilöiden asemaa toimissaan. Second. Toiseksi laadimme standardeja EUn humanitaariselle toiminnalle. niin, että vaikeimmassa asemassa olevat ryhmät, kuten naiset ja lapset, heidän tarpeissaan vastataan asianmukaisesti. Ja kolmanneksi täytyy pitää huolta siitä, että vammaisten henkilöt voivat ilmaista näkemyksensä. Että heidät voidaan ottaa huomioon aina, ain, ei ainoastaan humanitaarisen avun vastaanottajina, vaan aktiivisina toimijoina sen suunnittelussa. This is my personal... Tämä on minun oma sitoumukseni tavammaisia henkilöitä kuullaan politiikasta, politiikka-aloiteista. Ja sellaisten järjestöjen kautta, jotka edustavat heitä, me olemme sitoutuneet päätökseen. Ei mitään vammaisista henkilöistä ilman vammaisia henkilöitä. Las guías. Viime vuonna rahoitimme kriisinsietokykyä parantavaa projektia Myanmarissa. Ja vammaiset henkilöt ovat mukana vähentämässä katastrofiriskejä. Yksi vammainen henkilö sanoi oikein viisaasti, että jos katastrofi iskee, se vaikuttaa kaikkiin. Joten kaikkien täytyy auttaa myös kriisien torjunnassa ja valmisteluissa. Joten mietimme, miten parhaiten huomioida vammaisten henkilöiden tarpeet operaatiossa keräämällä paremmin tietoja. Ja lopuksi työskentelemme kapasiteetin parantamiseksi, jotta olisimme paremmin osallistuvia. Tietoa on jaettavaksi parempi tieto helpottaa asioiden edistämistä. Pari päivää sitten Euroopan parlamentti äänesti Euroopan vammaistrategian edistämismietinnöstä ja siinä vaaditaan, että ei varmistaa, että vammaiset henkilöt heitä ei jäljitä jälkeen humanitaarisessa avussa. Mutta voisi olla enempää samaa mieltä. Tämä velvollisuutemme olemme aina valmiita kuuntelemaan ehdotuksiamme, jotta voimme parantaa reaktiotamme erityisesti Euroopan humanitaarisessa avussa. Valitettavasti nopeita ratkaisuja ei ole. Tässä vaaditaan kollektiivisia toimia. Mutta meillä on jaettu kiinnostus siitä, että otamme kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia, haavoittuvimmassa asemassa olevia humanitaarisissa kriiseissä. Ja yhdessä apumme on, tuollainen apumme ovat osallistavampaa ja voimme saada suuria muutoksia haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten asemaan kentällä. Vakavasti uskon, että voimme saada vaikutuksia aikaan. Kiitoksia. Thank you. Thank you, Commissioner for your dedicated inform- Kiitos komission jäsen hyvin äh, informatiivisesta ja konkreettisesta puheenvuorosta. Kovasti kaikki arvostimme sitä, mitä sanoitte. Ja nyt haluaisin toivottaa äh, tervetulleeksi kollegani Josef Maria Terri Cabrasin, joka on vihreiden EFA-ryhmän varapuheenjohtaja. Hän on EU-Meksiko-yhteisparlamentaisen valtuuskunnan ja latinalaisen Amerikan valtuuskunnan puheen, jäsen. Pyydän anteeksi, minun on lähdettävä sitten lyhyen puheenvuoron jälkeen, koska minulla on toinen e, kokous. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, e, hyvät ystävät, minulle on kunnia e, puhua tälle yleisölle. Herra Philip Lambertsin nimissä. Hän on vihreiden ryhmän yhteydessä yhteispuheenjohtaja tässä parlamentissa. Meidän ryhmämme on aina puolustanut tasa-arvoista kohtelua vammaisille ja näin tulemme jatkossakin tekemään kaikilla tasoilla. Meillä on kahdeksan prioriteettialaa. esteettömyys, osallistuminen, tasa-arvo, koulutus, työllisyys, terveys, sosiaalinen suoja ja ulkosuhteet. 30. päivä marraskuuta tänä vuonna Euroopan parlamentti hyväksyi, me hyväksyimme päätöslauselman Euroopan vammaistrategian täytäntöönpanosta. Meidän ryhmämme äänesti tuon päätöslauselman puolesta, vaikka jotkut aspektit, joita puolustimme, eivät olleetkaan mukana tuossa päätöslauselmassa. Erityisesti ne viittasivat siihen, että pitäisi peruuttaa säästöpolitiikat ja se, että kielletään seksuaalinen ja lisääntymisterveyspalvelut naisille ja tytöille ja että pysäytettäisiin jotkut sterilisaatiokäytänteet. Nyt haluan lähteä siitä olettamuksesta, jonka jaamme, Tämä olettamus on se, että kaikki ihmiset ovat arvoltaan yhtäläisiä. Välillämme olevat erot eivät muuta tätä perusarvoa vaikka joku syntymänsä takia, onnettomuuden tai muiden olosuhteiden takia on vammainen, niin hänellä on oikeus saada tukea ja apua kypsältä yhteiskunnalta ja hänellä on oikeus olla mukana päättämässä, mitkä ovat parhaita väli- tapoja parantaa hänen tilannettaan mahdollisimman paljon. Koska me olemme kaikki samalla puolelle, me olemme ihmisiä, joilla on elämä, jota he haluavat kehittää. Meillä on odotuksia, tarpeita, toiveita, tunteita, pelkoja, ja meidän tukemme e, vammaisille ei ole vain myönnytys e, ihmisiltä, joilla vammaa ei ole, vaan se on osoitus yhteisestä toiveestamme e, löytää onni yhteisestä kohtalostamme maapallolla. Siksi teidän osallistumistanne tarvitaan kaikessa siinä, mitä me teemme alalla, jonka te tunnette paljon paremmin kuin me. Voitte olla varmoja siitä, että saatte jatkuvan solidaarisuutemme, kuten me pyydämme solidaarisuutta kaikilta niiltä, jotka uskovat siihen, että kannattaa elää paremmassa maailmassa, maailmassa, joka kunnioittaa ihmisarvoa ja kaikkien arvokkuutta. Kiitoksia mielenkiinnosta ja ymmärtämyksestä, vaikka emme olekaan aina niin proaktiivisia kuin meidän pitäisi. Kiitoksia. Thank you, Joseph. And you Kiitos, Joseph. Kestävä kehitys, kestävän kehityksen tavoitteiden täyttäminen on myös STD Euroopin tehtäviä ja toivotan tervetulleeksi Alison Colmanin. Äh, tänne hän taistelee lähentää vastaan kehitysavussa. Um, and thank you very much. Kiitoksia. Kiitos paljon siitä, että meidät kutsuttiin tähän keskusteluun kestävästä kehityksestä ja vammaisten oikeuksista. Hyvää vuosipäivää myöskin EDFlle, 20-vuotispäivää. Tämä on melkoinen saavutus jo. Olen Alison Coleman ja olen Transparency Internationalin palveluksessa. Tarkkailen asioita, jotka liittyvät korruptioon ja korten vastaiseen toimintaan. Ja olen tänään, täällä edustamassa tänään SDG Watch-järjestö Euroopassa, joka kuuluu tuohon järjestöön. Puhumme myöskin hieman kehitystavoitteistamme. Tämä on monimutkainen asia. Kyse on ainutlaatuisesta poliittisesta sitoumuksesta. Nyt vaaditaan uutta innovatiivista toimintaa kaikilta mailta, jotta vaurautta voidaan lisätä ja samalla suojella planeettaa. Mukana on talouspuoli, sosiaalipuoli, ympäristöasiat ja hallintopuolen kysymykset, kuten terveys, sosiaalinen suoja, koulutus, työnsaantimahdollisuudet ja myöskin ilmastonmuutos, ympäristön suojelu, oikeus ja vahvat instituutiot ovat mukana työssämme tärkeässä asemassa. Nämä 17 tavoitetta on tunnustettu ja on todettu, että pelkästään tekemällä yhteistyötä kaikilla osa-alueilla voimme todenteolla päästä tilanteeseen, että muutoksia syntyy. Tämä laaja tapa ei ole ainoa ainutlaatuinen asia tässä, koska osallisuus, inkluusio on tärkeässä asemassa myöskin. Tämä tarkoittaa syrjimättömyyttä myös. Se, että ketään ei jätetä, on mukana lupauksissamme. Haluamme oikeudenmukaisen, tasapuolisen, suvaitsevaisen ja sosiaalisesti inklusiivisen maailman, jossa kaikkein haavoittuvimpien ihmisten edut pidetään mielessä. Nyt ensimmäistä kertaa jokaisella maalla maailmassa, olipa sitten kyse kehitysmaasta tai kehittyvästä maasta, rikkaasta tai köyhästä, on nyt vastuunaan tehdä työtä kestävän kehityksen puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että EUnkin täytyy rajansa sisällä pistää täytäntöön kaikkien 17 tavoitetta 169 kohdetta silmällä pitäen. Ja haavoittavaisimmat ihmiset täytyy ottaa mukaan. Heitä ei pidä unohtaa. Tästä ei tule helppoa tästä työstä. Tässä tarvitaan johtajuutta. Ja tämä vaatii hyvin paljon ankaraa työtä. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy keksiä uusia keinoja, joilla tehdään työtä, uusia ajattelutapoja kehittää. Ja ennen muuta, meidän täytyy keksiä uusia keinoja tehdä yhteistyötä keskenämme. Juuri tätä SDG Watch pyrki tekemään. Se perustettiin vuonna 2015 kesällä, joten on melkoisen tuore järjestö. Meillä järjestämme alaisuudessa on mukana monia toimijoita, jotka tekevät työtä puolesta. Me pistämme täytäntöön tavoitteita kestävän kehityksen tavoitteita EU-ssa. Tärkein tehtävämme on tuoda kansallisyhteiskunnan edustajat yhteen, yliopiston niin ympäristö, kehitys, ilmastonmuutos, naisten asioista, lasten asioista, vanhusten, maahanmuuttajien tai vammaisten asioista, asuntokysymyksistä, oikeudesta kaupasta, korjaavasta toiminnasta tai avoimuudesta. Me pyrimme yhdistämään nämä kaikki ryhmittymät tekemään yhteistyötä keskenään. Nyt meillä on yli sata jäsentä. Jotkut niistä tekevät työtä EU-tasolla, jotkut tekevät työtä myöskin kansallisella tasolla EUn sisällä. Yhdessä haluamme tehdä yhteistyötä poliittisten päätöstentekijöiden kanssa. Pyrimme myöskin mobilisoimaan kansalaisia. Yhdessä valvomme myöskin sitä, kuinka tavoitteita pistetään täytäntöön, joten, jotta päästäisiin asian ytimeen, kuinka EU sitten pärjää, kun se pistää täytäntöön ja niin valvoo näiden tavoitteiden toteuttamista. Nyt kun komission jäsen, joka vastaa humanitaarista avusta, on paikalla, niin totesin seuraavaa. Nyt aion puhua pelkästään siitä, mitä EU tekee omien sisällä jäsenvaltioissa – Viime vuonna komissio antoi ensimmäisen kertomuksen EUn toimista kestävän kehityksen puolesta. Oli luvattu päästä tavoitteisiin, mutta hyvin vähän konkreettisia toimia oli. Asiakas tarkasteltiin vain olemassa olevaa politiikkaa. Siinä ei millään tavalla arvioidu sit, arvioitu sitä, missä on puutteita. Me täytyy katsoa, mitä vielä puuttuu. Me täytyy katsoa, mitä ei vielä tehdä, niin että voimme luoda konkreettisia suunnitelmia ja toimintaa. On selkeää, että EU täytyy luoda kokonaisvaltainen strategia, jotta voidaan edistää poliittista johdonmukaisuutta ja koordinaatiota. Lisäksi tämän kaikki täytyy tehdä niin, että aktiivisesti otetaan mukaan myöskin vammaiset ihmiset ja kaikki muutkin ryhmittymät, jotka saattavat joutua muuten sivuraiteille. Me tarvitsemme selkeää täytäntöönpanon suunnitelmaa, kohteita ja aikataulua. Ilman näitä Kuinka ihmeessä EU koskaan voisi kuvitellakaan, että se saisi todellista edistystä aikaan seuraavien 12 vuoden aikana? Tämä kunnianhimon puute ensimmäisen kertomuksen yhteydessä heijasteli sitä, että kestävää kehitystä ei ole otettu toiseksi poliittiseksi prioriteetiksi nykyjohtien keskuudessa, mikä tarkastellaan komission puheenjohtajan edellistä unionin tilaa koskevaa puhetta syyskuulta. Sana kestävyys tai kehitys jäivät kokonaan mainitsematta. Kumpaakaan ei saatu kertaakaan hänen puheessaan. Puhe heijastelee poliittista prioriteettien asettelua komissiossa. Tämä heijastelee myöskin sitä, mitkä, mit, mit, mit, mitkä asiat eivät ole poliittisia prioriteetteja. Tänä vuonna komissio esitti myöskin viisi eri skenaariota unionin tulevaisuutta silmällä pitäen. Miltä Euroopan tulevaisuuspesi näyttää? Tuossa asiakirjassa kestävä kehitys tuskin mainittiin Siinä viitattiin pelkästään siihen, kuinka EU on ollut johtajan asemassa, kun näitä tavoitteita hyväksyttiin, mutta se ei sanottu halaistua sanaa siitä, kuinka EU oli johtajan asemassa, kun näitä tavoitteet pistetään täytäntöön. Minun mielestäni tässä hukattiin mahdollisuus. Tavoitteet mahdollistavat positiivisen vision Eurooppaa varten, Euroopan tulevaisuutta varten, joka perustuu arvoille. Vision, joka ottaa huomioon kaikkien kansalaisten huolet, mukaan luettuna kaikkien haavoittuvimpien ryhmien huolet. Tämä visio tarjoaisi kestävää tulevaisuutta. Sen sijaan SDG Watch ja muut järjestöt ovat joutuneet itse kertomaan omat skenaarionsa. Kuusi eri skenaariota Euroopan tulevaisuutta sinä pitää Tietystikin, mikäli on oikeita suunnitelmia, tavoitteita ja aikatauluja ja välineet, joilla voi mitata edistystä, ilman niitä ei päästä pit- pitkällekään. E-, Eurostat, eli Euroopan tilastokeskus, julkaisi ensimmäisen kertomuksensa edistyksestä, jota saatiin on saatu aikaan. Silloin mukaan sata indikaattoria. Pitää hyvää tätä Eurostatin tutkimusta, mutta joitakin osa-alueita on, joita pitäisi parantaa. Esimerkiksi se, kuinka valitaan nämä sata indikaattoria sen osalta ei kuultu yhteiskun, yhteiskunnallisia ja muita sidosryhmiä, eikä riittävästi otettu huomioon, kuinka täytäntöönpano oli toteutunut tai epäonnistunut. Siellä ei puututtu kaikkiin seikkoihin, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, eikä se myöskään otettu huomioon sitä, mikä nähdäkseni vielä puuttuu, se mitä täytyy vielä tehdä. Tuo raportti ei kerro vielä, kuinka pitkälle ja kuinka nopeasti meidän täytyy liikahtaa, jotta todenteolla pääsemme tavoitteisiin 12 vuodessa. Raportissa ei myöskään ollut kaikkia kriittisiä tietoja, jotka liittyvät siihen, että ketään ei jätetä. Se erittäin heikolla tavalla mittasi eriarvoisuutta Euroopassa ja sitä, kuinka sitä voitaisiin vähentää. Tavoite on, että hyödytetään kaikkia ihmisiä, parantaa kaikkien elämään. Tähän tarvitaan paikallista eritettyä tietoa, jotta tarkastellaan, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta Euroopassa. Ja juuri tällainen yksityiskohtainen tieto on vaik- sen puute ei mahdollista sitä, että voidaan estystä mitata. Eurostot ensimmäisessä raportissaan ei ottanut huomioon kaikkia kriittisiä tietoja. Esimerkiksi siellä ei ollut mitään tietoa, joka liittyisi hen- vammaisiin henkilöihin silloin, kun on kyse laadukkaasta koulutuksesta. Ei myöskään mitään tietoa siitä, kuinka vammaiset ovat pystyneet toteamaan tavoitetta kahdeksan, eli ihmisarvoista työtä kaikille. Ensi vuonna EU tulee uuden tarkastelemaan näitä indikaattoreita ja SDG Watch vetoaa siihen, että EU varmistaisi sen, että tämä uuden tarkastelu perustuisi asianmukaisiin menettelyyn. Vaadimme, että Euroopan unioni myöskin laajentaa valvontaraportteja, niitä ei tarkastaa pelkästään kvantitatiivisia indikaattoreita, myös myöskin laadullisia arvioita pitäisi tehdä. EU pitäisi myöskin mm, nivoa nämä indikaattorinsa maailmanlaajuisiin mittareihin ja sen täytyy täten osoittaa, että se voi olla johtajan asemassa näissä kysymyksissä. EU täytyy myöskin kerätä uutta yksityiskohtaista tietoa mukaan luettuna henkilöistä, jotka ovat vammaisia. Kaikki tämä pitäisi tehdä siten, että kansat, yhteiskunnan toimijat ja sidosjärjestöt ovat mukana. Tämä sanottu niin päätän kohta puheenvuoroni. Nyt puhuin melkoisen kielteisen äänensävyn, joten kenties jotain hieman positiivista loppuun. Nyt on syntymäpäivistä kyse, joten voimme esittää toiveita tulevaisuuden osalta. EU haluaa monenvälisen kestävän kehityksen kansainvälisen foorumin. Siinä on mukana kansanjärjestöjen ja sijoitusryhmien edustajia, ammattiliittoja, ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja niin poispäin. Siellä tarkastellaan tavoitteiden toteuttamista. Eilispäivänä meillä oli ensimmäinen kokous. Ja se oli kannustava ja nyt olen hieman toiveikas. Tuo foorumi alusta on mahdollisuus sille, että EU pystyy kuulemaan läheisesti yhteiskunnan näkemyksiä ja muita asiantuntijoita. Tämä alusta tulee muodostumaan, pieni, muodostumaan pienempiä ryhmiä, jotka katsovat asioita syöllisemmin kokonaisvaltainen rakenne tullaan vielä päättämään, mutta todennäköisesti se tulee tarkastamaan esimerkiksi MFF, monivuotisen rahoituskehyksiä ja myöskin sitä, kun kehitystä arvioidaan. Vetomme EU-hun, että se ottaisi mukaan enemmän sidosryhmiä näihin pienempiin ryhmiin, sidosryhmiä, jotka tarjoavat osaamistaan ja tietotaitoaan, kuten Euroopan vammaisfoorumi. Nyt EUn täytyy todenteolla johtaa tätä prosessia, kun se pistää näitä tavoitteita täytäntöön ja tekee yhteistyön tässä suhteessa, koska vain tekemällä yhteistyötä voimme todenteolla päästä siihen tilanteeseen, että kaikkien tulevaisuus on parempi. Na závěr úvodního panelu mi dovol... Ja panelin päätteeksi pyytää esiin EDF-varapuheenjohtaja puhumaan Ravana Palais, joka on myös EDFn naisvalikunnan johtaja ja keskittyy naisten ja miesten tasa-arvoon. Muchísimas gracias. I will speak. Paljon kiitoksia. Puhun espanjaksi, jos sopii. Hyvä puheenjohtaja. FN:n kollega täällä, puheenjohtajistossa, siskot ja veljet vammaisliikkeessä. Haluaisin jakaa kolme asiaa teidän kanssanne. Ensinnäkin, kuinka tärkeä tämä 2020-strategia on ja kuinka tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteet ovat meille. Tämä on meidän näkemyksemme tulevaisuudesta – me haluamme saavuttaa ihmisen kehityksen tavoitteet ja meillä on perusperiaatteet siinä. Ketään ei saa jättää jälkeen. Korostan, ketään ei saa jättää jälkeen. Ja sanon ystävänä, että vammaisuus pitää saada mukaan. Se on mukana tavoitteessa neljä kestävän kehityksen tavoitteista. On puhut koulutuksesta ja tasa-arvosta, taloudellisesta kehityksestä kymmenessä, kun puhumme epätasa-arvon vähentämisestä ja myös toista, kun puhutaan kestävistä kaupungeista ja yhteisöistä. Ja myös 17, kun puhutaan liittoamasta, jolla pyrimme näihin tavoitteisiin. Tavoite 17 antaa meille mahdollisuuden ajatella vammaiselta osana kestävän kehityksen tavoitteita perusosana työtämme. Ajattelemme vammaisia miehiä ja naisia, niin kun me ajattelemme tavoitetta yksi, köyhyys, tavoitetta kaksi, nälkä, kolme, terveys ja hyvinvointi ja viisi, sukupuolten tasa-arvo. Vammaisuus on osa kaikkea tätä meidän täytyy olla täysin tietoisia siitä, mitä meidän liikkeemme, että meidän liikkeemme on osa 2020 esityslistaa ja että kestävän kehityksen tavoitteet on mahdollisuus saada vammaisten ihmisten oikeudet osaksi työtämme. Se on osa poliittista esityslistaamme. heinäkuussa New Yorkissa 15 Euroopan maata raportoivat osana vapaaehtoista arviota niiden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista Albania, Armenia, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti ja Latvia, Liettua, Malta, Puola, Armenia. Slovakia, Espanja ja Sveitsi. Vaan hieno mahdollisuus pitää huolta siitä, että nämä hallitukset mainitsevat meidät ja tuot meidät huomioon. Toinen asia on erittäin tärkeä. Hyvät siskot ja veljet, meillä on mahdollisuus luoda kytkös kestävän kehityksen tavoitteiden välillä ja joka oikeussopimuksen välillä. Kestävän kehityksen tavoitteiden ja YK yleisopimuksen välillä on yhtäläisyyksiä. Ihmiskunnan kehittäminen ja toinen vammaisuus. Ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että YK vammaisyleissopimus otetaan huomioon maitamme politiikassa ja tavoitteissa ja rahoituksessa, koska näiden kahden esityslistan välillä on selkeä yhteys kestävän kehityksen tavoitteet ja YK vammaisyleissopimus. Tämä kytkös on vammaisuus. Pitää pitää huolta siitä, että meillä on selkeä kanta ennakoiva lähestymistapa – meidän täytyy yhdistää nämä kaksi kalupakkia, työkalua. Meidän pitää huoltaa sopimuksen täytäntöönpanosta ja myös kestävän kehityksen tavoitteista. Tässä on päällekkäisiä tavoitteita. Ja meidän pitää, pitää huolta, että ne ovat kaikissa keskusteluissa mukana. on jotakin tavoitteita, ihmiset ajattelevat, että niillä ei ole mitään kytkästä omaan työhemme, mutta minusta on. Voisi sanoa, että kestävä kehitys ekosysteemit, niillä ei ole mitään kytkästä, mutta vaikka ne vaikuttavat olevan alkuperäisen lääkeiden ulkopuolella, niin kyllä tässä on yhteys. Tästä on kehitystä tavoitteilla ja joka on vammaissa sellaiset, sellainen piirre, että ne pitää lukea yhdessä ja ne täytyy kytkeä työhömme. Ja lopuksi. Mikä on vammaisliikkeen rooli kestävän kehityksen tavoitteissa? Ensinnäkin meidän täytyy sitoutua kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sen esityslistaa, mitä ne luovat. Me täällä täytyy rakentaa ne me toimitaan mukaan. Meillä täytyy olla ennakoiva lähestymistapa kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen. Aina pitää pitää huoli. Että meidän hallituksemme, kun ne toimivat omien kestävän kehityksen poliitikkojen parissa, että he aina ottavat huomioon vammaisuuden. Kukaan ei tee sitä meidän puolustamme ja emme kykene vaikuttamaan omiin hallituksiin, niin ei kukaan teistä puolustamme. Meidän täytyy luoda välitön kytkös. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että hallitukset, yksityinen sektori ja monet organisaatiot, kansalaisyhteisö, että ne omistavat varoja. Kestävän kehityksen agenda kehitykselle ja meidän täytyy olla osana tätä liikettä. Gracias a que nuestro mensaje puede llegar. Meidän on työmme ja viestiemme kautta selitettävä näille ryhmille. Vammaisena me te, annamme panoksemme. Me annamme näille liikkeelle. Ja siinä 2030 agenda on meille tärkeä. Tässä on kysymys yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, mutta se on myös tekemistä sen kanssa, mitä meidän maassamme tapahtuu. Mitä tapahtuu EUn sisällä ja ulkopuolella, ystävät. Vammaisliikkeen edustajat, meidän täytyy käyttää kestävän kehityksen esityslistaa tämän yhteistyön edistämiseksi, jotta me saamme tätä agendaa edistettyä. Ketään ei saa jättää jälkeen. Se koskee meitä, miehiä naisia. On ihmisiä, jotka eivät ole, ovat, ovat täysin mukana vammaisliikkeessä. Ihmiset, jotka jostain toimielimissä, ihmiset, joilla on näkyviä ja näky, näkymättömiä vammaisuuden syitä. Muuten he sanovat, että, että ihmisillä on vaikeuksia täysin osallistua tähän liikkeeseen, mutta meidän periaatteessa ketään jälkeen niin vetoan erityisesti naisten ja lasten asemaan. Ei ole monenlaisia välineitä sen huolehtimiseksi, siitä huolehtimiseksi, että kunnetaan naisten oikeuksia. Erityisesti tässä on tätä Mm, naisten ja lasten tapauksessa. Heidän täytyy olla osa kestävän kehityksen agendaa. Ja ketä ei saa jälkeen. Yeah. Many thanks, Anna, reminding us that... Kiitoksia Anna, että muistutit meiltä päättää siitä, että meillä on kaksi tärkeää välinettä, kestävän kehityksen tavoitteet ja selvä esityslista vuodelle 2030, mutta meillä on myös vammaisten oikeuksien yleissopimus, joka on pidettävä mielessä. Nyt olemme myöhässä. Kiitän teitä, että olette ollut täällä ja pitäneet kiinni nyt yritämme pitää kiinni ajasta. Eh, kahden minuutin sijaan voiko meillä olla puolitoista eh, minuuttia, muuten meillä ei ole enää tulkkausta käytössämme, joten nyt annan puheenvuoron Michael Comerille, joka on Euroopan lukihäiriöisten järjestöstä. Minä olen Michael Comer, olen eh, Euroopan lukihäiriöisten järjestön puheenjohtaja. Minä puhun niistä ne ihmisten puolesta, joilla on näkymätön vamma, luki, häiriö. Se on yksi laajimmille levinneistä oppimisvaikeuksista, joka tekee lukemis- ja kirjoituskyvyistä vaike- kyvystä vaikeaa. Ihmiset, joilla on lukihäiriö, heitä on noin 10-15 prosenttiin väestöstä. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat tärkeitä ennakkoedellytyksessä kirjoitukseen perustuvassa yhteiskunnassamme, jotta henkilö voisi kehittyä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Ihmiset, joilla on lukihäiriö, usein kulkevat läpi elämänsä mm, ympäristössä, joka huomioi lukihäiriötä. Sosiaalinen syrjäytyminen on hyvin tyypillinen uhka ja tämä vaikuttaa näihin ihmisiin, heidän perheenjäseniinsä ja yhteiskuntiin. Miljoonat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on lukihäiriö Euroopassa, heillä on oikeus maksimoida henkilökohtaiset mahdollisuutensa. Siksi he pyytävät Euroopan toimielimiä tekemään yhteistyötä järjestömme kanssa, jotta me voitaisiin tunnistaa lukihäiriö varhaisessa vaiheessa Euroopassa. Sen pitäisi olla normi ja lisäksi pitäisi olla elinikäistä tukea ja elinikäisiä mahdollisuuksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi herra Martin Kekke Slovanian kansallisneuvostosta. Teillä on puheenvuoro, jos olette vielä täällä. Yeah, I will give the floor then to the next speaker. No sitten annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, herra Luke Selderlo, EAS, EASDP, EASPD-järjestys. Of, uh, e- Kiitoksia EAS, EASD. puolesta toteaisin, että kestävää kehitystä ei voi toteuttaa ilman, että pistetään täytäntöön YK sopimus. Tämä viesti tuli selväksi Mikäli työsopimusta ei pistetä täytäntöön, ei voida ottaa, olla ottamatta huomioon myöskään kestävän kehityksen tavoitteita. Me tarvitsemme poliittista koordinaatiota ja sitä, että olisi selkeä budjetti, jonka kautta nämä kaksi tärkeää asiaa, kaksi politiikan osa-aluetta tai poliittista asiakirjaa voidaan nivoa toisiinsa. Ei pidä myöskään unohtaa olemassa yhteys eh, vammaisfoorumin ja ilmastonmuutoksen välillä sen työn ansiosta, jota EDF on tehnyt eri puolilla maailmassa ja Euroopassa. Nyt eh, Maailmasta tuli lämpimämpi, inhimillisempi ja mukavampi paikka, joten onnittelut erilaisesta työstä, jota EDF on tehnyt viimeiset 20 vuotta. Kiitos 20 vuoden ilmastonmuutoksesta lämpimämpään suuntaan. Ja täytyy pistää aina suusäkkiä myöten. Euroopan unionin sisällä ja ulkopuolella Euroopalla pitäisi olla yhtä korkeat normit sen osalta, kuinka unionin rahaa käytetään kun on kyse rakennerahastoista, olemassa tiettyjä ennakkoehtoja, joilla pyritään varmistamaan se, että rahat eivät mene siihen, että ihmisiä pistetään laitoksiin tai noudatetaan vanhentuneita palvelumalleja. Haluamme samat periaatteet kaikkeen EU-rahoitukseen, myöskin kehitysavun puolella. Kolmas viesti. Täytyy investoida ihmisiin. Kymmenen vuotta kriisin jälkeen peräänkuulutamme sitä, että Euroopan unioni ryhtyisi sosiaalisten infrastruktuurien investointistrategiaan ja siihen, että kehitettäisiin yksittäisiä yksilökohtaisia yksilön räätälöityjä tukijärjestelmiä Euroopan unionin sisällä ja ulkopuolella. Ja yhteistuotanto niin, että kaikki osapuolet ovat saman pöydän ääressä, mukaan vammaiset, kaikki se täytyy myöskin saada mukaan ohjaamaan prosessia, jolla heitä pyritään auttamaan. Ja me yhteistyötä, me ilmastonmuutosta vastaan, mutta me samalla, että me luomme lämpimämmän, mukavamman yhteisön ja yhteiskunnan. Kiitos. Okay. Now we'll give the floor to... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Helga Stevens. Thank you. I would like to say... Kiitoksia. Minä haluaisin sanoa, että ne 175 maata, jotka ovat ratifioineet YK vammaisten oikeuksien yleissopimuksen, niin meidän täytyy muistaa, että ei pelkästään Eurooppa, vaan maailmanlaajuisesti monet maat ovat ratifioineet tämän. Me tarvitsemme kansainvälisen vammaisten allianssi Euroopassa, meillä on eurooppalainen foorumi, meillä on myös kansainvälinen vammaisuuden ja kehityksen koalitio. Meillä on jotain kansainvälisellä tasolla, mutta meillä ei ole mitään Euroopassa sen tukemiseksi, joten meidän täytyy uudelleen kehitellä tätä yhteistyötä. Jos meillä ei ole mitään tällä hetkellä, meidän täytyy luoda jotain ja kannustaisin EDF pohtimaan tätä. On erittäin tärkeää, että vammaisuus valtavirtaistetaan kehitysyhteistyöhön. Eli jos keskustelemme kehitysyhteistyötä, te kuten tiedätte, EU on suurin äh, lahjoittaja äh, maailmanlaajuisesti, mutta missä on vammaisuusulottuvuus äh, tässä kehitysavussamme? On aika, että tuemme kehitysmaissa vammaisia kehitysyhteistyömme puitteissa. Meillä on paljon kumppanuuksia Euroopan parlamentin ja muiden maiden parlamenttien välillä, ja on erittäin tärkeää ottaa tämä vammaisuus Ähm, ulottuvuus mukaan tähän yhteistyöhön. Minä käyn valtuuskuntamatkoilla Keski-Aasiassa, Kirgistanissa, Turkmenistanissa, Kasakstanissa. Ähm, näillä matkoilla minä yritän puhua vammaisten oikeuksista ja siitä, kuinka tärkeää tämä on myös heidän työlleen. En yhtään väitä, että tuntisin, tietäisimme kaiken, mutta on silti tärkeää jakaa kokemuksiamme, kuulla heidän kokemuksiaan ja kertoa heille tästä YK on vammaisten oikeuksien yleissopimuksesta. Se on vaikea ymmärtää, se pitää selittää ihmisille. Joten pyytäisin kollegoitani, että kun käymme näillä valtuuskuntamatkoilla, puhuisimme myös tästä asiasta. Kiitoksia. Thank you, I'll give now the floor to uh, Sotiris Xerox from the Cyprus Confederation. Seuraavaksi äh, Sotiris Xerox, joka on Kyproksen vammaisjärjestöjen konfederaatiosta. Dear Mr. President. E- Kiitos puheenjohtaja. arvo vieraata. parhaat kollegat. Ensinnäkin haluaisin ilmaista vilpittämät kiitokseni siitä, että minulla on tilaisuus pitää tämä lyhyt puheenvuoroni neljännessä vammaisten parlamentissa. Puhun täällä Kyproksen vammaisjärjestöjen liiton nimissä. Tänä päivänä haluaisimme painottaa niitä erittäin tärkeitä, merkittäviä haasteita, joita vammaisilla ihmisillä on meidän maassamme olipa sitten kyse kansainvälisestä luokittelusta vammaiseksi tai muista tekijöistä. IACF on väline, jonka avulla pystytään ohjaamaan vammaisiin liittyvää politiikkaa. Me uskomme, että se ei perustu kuitenkaan ihmisoikeusmalliin. Siksi pitäisi kunnioittaa paremmin vammaisten oikeuksia kaikilla elämän osa-alueilla. Vammaisuuden arviointijärjestelmää käytetään hyväksi, kun hakijoiden hakemuksia tarkastellaan, kun he anovat rahoitusapua. Esimerkiksi kun on kyse sosiaalisesta suojelusta tai heidän elintasonsa ylläpitämisestä sieltä luokitellaan käytetään hyväksi. Vammaisten oikeuksia loukataan siten, että monet vammaiset jäävät valtion hyvinvointijärjestelmän ulkopuolelle. Tässä tapauksessa on valtavasti ja niiden määrä kasvaa samalla kun täällä puhumme. Valitettavasti kyllä. Nämä henkilöt teknologian avulla tai perheentensä avulla ovat onneksi ovat joihinkin toimiin vielä pystyneet, jotakin pystyneet vielä tekemään, vaikkakin heidän avustuksiaan leikattu. Ja ympäri vuorokautinen hoiva on esimerkiksi kadonnut ihmiseltä. Tämä on erittäin nöyryttävä tilanne vammaisten kannalta, eikä sitä voida millään tavalla sietää. Näistä syistä halusimme painottaa tarvetta sille, että ryhdyttäisiin toimiin. tilanteen korjaamiseksi. Euroopan unioni on yhtynyt tähän YK yleissopimukseen. Siksi sen pitäisi puuttua tähän vammaisten luokittelujärjestelmään ja varmistaa, että se ei loukkaa vammaisten oikeuksia. Kiitoksia, mutta seuraavalle puhujalle täytyy antaa puheenvuoroa. Herbert Pichler Itävallan vammaisneuvostosta. pahoittelee. Pyydän, että kunnioitatte aikataulua. Platz 671. Paikka 671. Minä halusin puhua ihan lyhyesti Haluaisin kiinnittää huomiota neljänteen tavoitteeseen koulutukseen. Koulutus on aina tärkeämpää, erityisesti kun ajatellaan tulevaa liittohallitusta, niin Itävallassa aiotaan taas palata erityiskouluihin. Lopputulos, minä olin erityiskoulussa itse ja minulle erittäin vaikeaa ja sitten vasta toisella yrittämällä toista kautta saatoin ylioppilastutkinnan tehdä ja mennä yliopistoon. Monet kollegoistani, jotka olivat erityiskoulussa, ovat ähm, työllistämistoimiin ja he saavat vain taskurahaa. Tämä on äh, tärkeää, että siirrytään pois erityiskoulusta osallistavaan koulutukseen. Ja haluaisin onnitella tämän konferenssin järjestäjä siitä, että he eh, onnistuivat näin hienon konferenssin järjestämään näin monilla ihmisillä. Mutta eh, ehdottaisin, että tämä konferenssi pitäisi jakaa kahdelle päivälle, koska on mielestäni todella harmi, että näin tärkeissä asioissa tämä pitää kiirehtiä läpi. Ja eh, nyt kun olen minuutin 20 sekuntia puhunut, niin päätän tähän. Eläköön Eurooppa! Thanks a lot. Now I will give the floor to Susanna Silvasi from Susanna äh, Autisme Euroopasta. hän vielä paikalla? Kassoin. Äh, jó estét, hölgyeim és uraim! 14 äh, éve... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. 14 vuotta sitten minusta tuli aktivisti, koska en löytänyt koulua lapselleni. Hän oli tuolla seitsemänvuotias ja hän on autistinen. Ja mahdotonta, että tai voisi olla nyky-Euroopassa haluan perehtyä lainsäädäntöön, haluan tukea häntä. Nyt olen eurooppalaisen kansainvälisen organisaation johdossa. Mä taistelen aktivistina – autistien oikeuksien puolesta ja tiedän, että en ole yksin. Yksi sadasta ihmisestä on autistisella kirjolla. Joskus me tuntuu, että autistiset henkilöt ovat vielä vaikeammassa asemassa kuin muut vammaiset henkilöt. Minä kysyn, että kuinka monessa kansallisessa delegaatiossa on joku vammainen – delegaation jäsen. Olet tästä ei kauhean monessa. Olen myös nähnyt, että ei se ole niin, että oma lapseni on autistinen. Muitakin lapsia syrjäytetään, marginalisoidaan. He eivät voi osallistua koulutukseen, sosiaaliseen elämään. Äskettäinen tutkimus on osoittanut, että yli 50 prosenttia autistisista lapsista ja koulutuksen ulkopuolelle. Samanlainen tutkimus on osoittanut, että yli 66 prosenttia aikuisista ei voi sitten ottaa, et pääse työmarkkinoille. Mukavaa näistä kansainvälisistä dokumenteista on kuulla kehitystavoitteista ja vammaisten oikeuksien sopimuksesta, mutta täytäntöönpano ja valvonta puuttuu. Mega maraton? Karne Rupina. Äh, nuorten koulurajoitteista järjestöstä. Hard of hearing people have invisible disability Kuulorajoitteisilla ihmisillä on näkymätön vamma ja heidät usein unohdetaan. Suuri ongelma nuorille on saada avusteista teknologiaa, päästä koulutukseen ja työllisyyteen. Saatoimme nähdä täällä tämän tekstityksen laadun heikkoudesta, että esteettömyysstandardeja ei noudateta Euroopan parlamentissa. Monet nuoret ovat työttömiä, ei voi saada työtä, jos ei ole hyvää kuulolaitetta, eikä voi saada hyvää kuulolaitetta ilman työpaikkaa, jolla se voi maksaa. Tämä on noidan kehää. Voi saada lääkärin määräämän kuulon laitteen ilmaiseksi, joka ei kuitenkaan sovi, joten sitten ei ymmärrä, mitä ihmiset sanovat. Ja se tuloksena on se, että saa alhaisen koulutustason työpaikan, vaikka olisikin kouluttautunut pitkälle. Miksi me sitten tarvitsemme kaikkia näitä Euroopan union saavutuksia, varhaista kuntoutusta, tiedettä ja teknologiaa? Mitä varten? Meillä pitää olla oikeus valita välineet, jotka toimivat meidän kohdallamme. Me tarvitsemme tehokkaat korvausjärjestelmät ja että huomioidaan nuorten elämässä ei vain lääketieteelliset tekijät, vaan myös sosiaaliset tekijät. Me äh, vetoamme, että Euroopan unioni investoisi kuulo äh, laitejärjestelmiin ja tehokkaaseen korvausjärjestelmään, jotta olisi äh, osallistavia Erasmus-nuoriso-ohjelmia ja neuvoston tuttuja tutkimusta, joka on tarkoitettu nuorille, joilla on vamma. Ja lisäksi vetoamme Euroopan union, että se olisi johtavassa asemassa, kun on kyse äm, induktio adoptiokierrukata tekstityksestä ja ö, tekstitulkkauksesta. Diagnosed with, my name is Chris Olen Chris Roberts. Minulla on, on Alzheimeri, dementia ja sydäntautinen. Edustan tätä dementia liittoa, joka perustettiin vuonna 12. Dementia on vamma. Se aiheuttaa vammaisuuden tavoin syrjintää ja se vaikuttaa myöskin elämänlaatuun kansainvälisellä tasolla. Tämä liittyy vammaisten oikeuksien yleissopimukseen CRTP: Täällä on puhuttu asiallisesta riittävästä mukautuksesta seuraamiseksi, että dementiapotilaat ja muut vammaiset pääsivät mukaan, eikä heitettäisi ulkopuolelle. Nyt varmistaa, että julkiset palvelut, joita on olemassa, auttavat vähentämään ihmisten pelkoja, joilla on dementia. Ei kohta tässä pelkoja kaikinen päivä. Ei pidä unohtaa myöskään dementikkojen perheitä. Neljäsosa ihmisistä, jotka ovat vankilasta tai sairaassa, sairaat jonkinlaista dementia. Heidänkin kokemuksistaan pitäisi tehdä helpompaa. Huomenta siitä, että dementia on tunnustettu vammaksi. Hyviä käytänteitä ei ole kunnolla levitetty. Pelkästään katsotaan lain pykäliä koulutus ja valistus, jota on tehty, on, olisi, sitä täytyisi parantaa, jotta ihmiset eivät tällä tavalla leimaudu. Ihmisillä on monia haasteita, he eivät välttämättä tiedä omista oikeuksistaan, he kohtavat jatkuvasti ennakkoluuloja, le- leimaamista. Ihmiset kerta kaikkiaan eivät ymmärrä dementiaa. He joutuvat monistakin syystä syrjityiksi iän ja sukupuolen vuoksi esimerkiksi joutuvat usein väärinkäytetyiksi, kaltoinkohdelluiksi eikä ole minkäänlaisia palveluita. Lainsäädäntö, jonka tarkoituksena olisi suojella meidän oikeuksemme, on ollut surkeaa. Joissakin maissa jonkin kohtuullista, joissakin maissa lakia ei ole olemassakaan tai sitä loukataan. Ihmiset, jotka sairastavat dementia, eivät saa lain tuomaa turvaa. Dementia yleensä tulee iän myötä. Se on näkymätön sairaus. Ja se hoito ja apu, jota ihmiset tarvitsevat dementian vuoksi, jää muiden tarpeiden varjoon, riippuen dementian laadusta ja ympäristöstä ja kotimaasta ja iästä tai tukijärjestelmästä tai sen puutteista. Kaikki riippuu kaikesta. jota pitäisi soveltaa dementian yhteydessä jää täysin lääketieteellisten seikkojen varjoon. Kiitoksia kaikille siitä, että he kuuntelivat mitä sanoin, eikä minua jätetty tässäkään kysymyksessä ulkopuolella. Kiitoksia kaikille. Thank you very much. I will give the floor now. Paljon kiitoksia. Aivi Akram, minuutti, jos sopisi. Thank you very much. Um, on behalf of... Kiitos oikein paljon vammaisen naisena ja kaikkien vammaisten naisten puolesta maailmassa haluan sanoa, että on erittäin tärkeää, jos todella haluamme panna täytäntöön tätä ajatusta, että ketään ei jätetä jälkeen, niin se on ainoastaan mahdollista, jos otamme vammaiset naiset mukaan johtajina ja asiantuntijoita. Me emme halua jättää ketään jälkeen, mutta on tärkeää tunnistaa naisten kyky ja heidän ähm, äh, tietoisuutensa heidän omasta ruumiistaan, heidän omista oikeuksista. Meillä on hyvin paljon naisia äh, ja heidän perheensä pelkäävät, että he kuolevat ennen kuin me kuolemme, mm, äh, koska se on taakka heidän yhteisölleen. Ja esimerkiksi CRPD-komiteassa on vain yksi nainen edustettuna, joten on erittäin tärkeää eh, nähdä eh, instituutioista johdonmukaisuutta, koska vain tällä tavoin voimme saada aikaan muutosta yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa ja erityisesti eh, jäsenvaltio- ja maatasolla ja alueellisen osallistumisen kautta really sorry to be so un- Anteeksi, että olen niin tiukka. Mutta nyt lopetamme istunnon. Annan sen tehtävän puheenjohtajalle pahoittele. Colleagues. Kollegat, delegaatit. Ystävät, ennen kuin sanon pari sanaa, tämän menestyksekkään tapahtuman päätökseksi antaisin puheenvuoron kanssa Nordsonille, joka on yöt ja päivät kanssa työskennellyt tämän tapahtuman mahdollistamiseksi yhdessä parlamentin palveluiden kanssa. Catherine, Catherine Nordson. On ihan asianmukaista, että puhut. For giving me the floor. Kiitos, että sain puheenvuoron. Minun täytyy sanoa, että olen erittäin tietoinen tällä hetkellä siitä, että monet ihmiset, jotka halusivat puhua, eivät saaneet puheenvuoroa. Totesin, että mikäli olette puhujalistalla ettekä saaneet puhua, niin lähettäkää lausuntonne meille. Me julkaisemme sen sitten niin, että kaikki saavat sen nähdä, jotka olette täällä tänään paikalla. Joten lähettäkää kirjallisena lausuntonne meille. Se työmäärä, jonka te kaikki teitte päästäksenne tänne tänään, ja parlamentaarikot ja delegaatiot ja kaikki henkilöstön jäsenet, jotka olivat mukana tässä työssä, ansaitsevat kiitokset. Arvostan erittäin suuresti kaikkia teidän puheenvuorojanne ja kaikkia tekemänne työtä. Kiitoksia paljon. Ja. Dear delegates. Hyvät delegaatioiden jäsenet. Tapahtuma on ollut erittäin onnistunut. Se, että noin 800 vammaisten ja vammaisjärjestöjen edustajaa Euroopasta ja kauempaakin – on tullut tänään osallistuakseen tähän tapahtumaan. Tämä osoittaa, että Euroopan vammaisliike on vahvempi kuin koskaan. Mutta ajat ovat vaikeammat kuin menneisyydessä. Ja meidän täytyy löytää tasapainoa. Ja meille, hyvät kollegat, oikea tasapaino on, että meidän täytyy työskennellä väsymättä parantaaksemme organisaatiotamme, tehdä niistä osallistavampia, saada lisää jäseniä mukaan. luoda tilaa ihmisille, jotka ovat heikoimmassa asemassa, osattomimpia. Heidät täytyy saada mukaan. Meidän täytyy muuttaa määrä tuloksiksi. Ei riitä, että sanomme, että edustamme kahdeksan miljoonaa eurooppalaista. Meidän täytyisi sa- muuttaa nämä luvut tuloksiksi. Ja se merkitsee tehdä juuri sen, mistä sovittiin. Me sovimme. Hyväksymme ensin meidän vaaliohjelman ja sen me sovimme, että aloitetaan kampanja. Ja kampanjan pitäisi johtaa siihen, että 2019 meillä pitäisi olla enemmän vammaisia äänestämässä, enemmän ihmisiä, joilla on äänioikeus jäsenvaltiossa ja enemmän parlamentin jäseniä, vammaisia parlamentin jäseniä täällä. Ja kaikki me toteutamme tätä kampanjaa. Sekä EUn tasolla että kansallisella tasolla. Me sovimme siitä, että meillä olisi toinenkin kampanja Euroopan lisävammaistrategiaksi 2020-2030. ja hyväksyvä päätöslauselman. Me tarvitsemme tukea pääkaupungeissa. Meidän täytyy kampanjoida Brysselissä. Tämä on käsi kädessä tehtävää työtä. Me olemme samaa mieltä siitä, että EU pitäisi olla vammaisten oikeuksien puolustajien joukossa maailmanlaajuinen johtaja. Meidän täytyy tukea osallistavaa kehitystä, kestävän kehityksen täytäntöönpanoa ykkövammaisyleissopimuksen ohjaamana ja niin poispäin. Kaikki, mistä me olemme sopineet, se me täytyy meidän täytyy ottaa omiin toimintasuunnitelmiimme mukaan. Vaikka tulisimme vain järjestöstä, joka toimii pienessä kylässä. Kaikki täytyy saada esityslistamme taakse. Jos te matkallamme tulevaisuuteen näette, että Euroopan vammaisfoorumi ei tee mitä sen pitäisi tehdä. Ei niin soittakaa meille. Kelattakaa kelloa. Me olemme valmiita kuulemaan. Antakaa merkki. Tilanne on vastavuoroinen. Me myöskin kilautamme teille. Enpä haluaisi käyttää enempää aikaa. Haluaisin kiittää puhemies Tajania hänen sitoumuksestaan, tuestaan, osallistumisestaan. Haluaisin kiittää parlamentaarikkojen yhteisen interryhmän, interryhmää sisäistä työstä tänään ja tulevaisuudessa. Haluan kiittää niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat tukeneet teitä ja muita. Haluaisin myös kiittää parlamentin palveluita. Kaikkia, jotka ovat työskennelleet tehokkaasti, tuloksekkaasti Catherinein ja meidän henkilökuntamme kanssa, jotta tämä tilaisuus onnistuisi. Äsken yksi kollega sanoi, että, että luultavasti mä tarvitsisin kaksi päivää. Sitä täytyisi miet- harkita. Ehkäpä vielä päivä lisää parlamentaarikkojen kanssa. Se mahdollistaisi sen, että meillä olisi komiteoita, istuntoja ja voisimme keskustella yhdessä. Keskusteltavaa on. Viesti on selvä. Me palaamme. Meillä on sopimus poliittisten ryhmien kanssa. Tämä Tämä tapahtuma järjestetään kerran jokaisen mandaatin aikana. Tätä kolmas on vuosien 1924 välillä. Haluan kiittää tulkkeja, kaikkia tulkkeja. Kaikkia lukuisia tulkkeja, jotka ovat tehneet viestinnän mahdolliseksi ja tehokkaaksi. Ja totta kai kiitän teitä kaikkia sitä, että olette täällä. Eka viesti kotiin. Ei mitään meistä ilman meitä tarkoittaa Meillä täytyy järjestää vuoropuhelua, demokraattisia prosesseja. Olkaa ystävällisiä, jotka ovat kunnioitettavia, ja älkää olko ystävällisiä niille, jotka eivät ole käyttäneet kunnioittavasti. Ja kun päivän lopuksi joku sanoo, että me olemme innostuneita ja hymyilemme täällä, minä ajattelen, että joo, mutta me olemme myös hyvin päättäväisiä. Joten palatkaa päättäväisenä vaatimaan oikeuksia. Paljon kiitoksia.